Good afternoon, colleagues. Let's start our... Hyvää iltapäivää, hyvät kollegat. Aloitetaanpa kokous. First with the adoption of the agenda. Ensimmäisenä esityslistan hyväksyminen. Esityslista on nyt hyväksytty. Kiitoksia sitten kieliregiimistä ilmoitus. Tänään on budjettisovittelu ja tästä johtuen monta tulkkauskoppia on tänään täältä meidän valiokunnasta puuttumassa. Nyt Hollanti, Koro, Tanska, Kroatia ja Malta kielet muun muassa. Me pohjattelemme tätä teille. Sitten hyväksyimme pöytäkirjat aikaisemmista kokouksista syyskuuta ja lokakuulta. Pöytäkirjat on hyväksytty. Kiitoksia. Nyt siirrymme kohtaan neljä esityslistalla. Rahapoliittinen vuoropuhelu Euroopan keskuspankin pääjohtaja Mario Draagen kanssa. Toivotamme hänet tänne tervetulleeksi ja kiitämme häntä siitä, että hän on täällä jälleen kerran säännönmukaisessa ja hyvin hedelmällisessä vuoropuhelussamme. Tietenkin odotamme, että pääjohtaja Draghi kertoo viimeaikaisista EKP-neuvoston päätöksistä, muun muassa koskien tätä katettujen joukkolainojen osto-ohjelmaa, ABS-ohjelmaa ja EKPn taseen tulosodotuksia ja näitä lisävälineitä EKPn mandaatin alalla ja niiden käyttöotto tarvittaessa. Olemme tunnistaneet, tai koordinaattorit ovat tunnistaneet tiettyjä erityisaiheita, joita meidän on työstettävä. Eurojärjestelmän vakuuspuitteisto ja epätavanomaiset rahapolitiikan toimet, kuten yleensä aloitamme herran Dragin alustuksella. Ja sitten meillä on tämä normaali viisi minuuttia kysymyksille ja vastauksille. Kiitoksia, olkaa hyvä pääjohtaja Draghi, teidän puheenvuoro. Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvä puheenjohtaja, arvon talous- ja rahavaliokunnan jäsenet, hyvät naiset ja herrat. Minulle on ilo olla jälleen tässä valiokunnassa viimeisessä vuoden, tämän vuoden kuulemisessa. Tämä oli jälleen vuosi, jota leimasivat syvälliset muutokset euroalueella ja unionissa kokonaisuudessa – Siihen liittyy instituutioista lainsäädännöstä kehitystä monilla aloilla. Vuonna 2014 syntyi pankkiunioni ja yhteinen kriisinratkaisun mekanismi, yhteisen valvontamekanismin al- alkaminen sekä kattavan pankkien taseiden arvion loppuun saattaminen. Kyseessä oli haasteellinen vuosi rahapolitiikalle. EKP ryhtyy useisiin toimiin vastatakseen tilanteeseen, joka, joka johtui valtion velan tilanteesta. Tämän, tänään haluaisin puhua rahoitusmarkkinoiden pirstoutumisesta ja rahapolitiikasta sekä eurojärjestelmän vakuusjärjestelmästä. Haluaisin käsitellä näitä molempia asioita, mutta aivan ensiksi haluaisin käsitellä taloustilanteen katsaustamme. Euroalueen kasvu vauhti on, vi- on kesäkuukausina hiljentynyt ja viimeisten ennustusten mukaan suunta on nyt alaspäin. Samaan aikaan odotamme edelleen kohtuullista palautumista vuonna 2015-2016 kysynnän pitäisi saada tukea useilta tekijöiltä. Niihin kuuluvat rahapolitiikan toimet ja edistys, jota on tapahtunut julkisen talouden vakauttamisessa ja rakenteellisissa uudistuksissa tietyissä maissa. Samaan aikaan korkea työttömyys ja merkittävä käyttämätön kapasiteetti sekä edelleen jatkuvat taseen sopeutukset luultavasti vaimentavat elpymistä ja tilanteen parantamista. Taloudellisen katsauksen vaikuttavat riskit ovat merkittäviä euron alueella. Kasvun, kasvu heikentyy samaan aikaan. Geopoliittiset riskit ovat nousseet ja nämä saattavat vaikuttaa luottamukseen ja yksityisen sektorin investoihin. Kaiken kaikkiaan ei, inflaatio oli hyvin alhainen. Lokakuussa oltiin 0,4 prosentissa ja odotamme, että se pysyy matalalla tulevina kuukausina ja sitten pikkuhiljaa lähtee nousemaan vuoden 2015 ja 2016 aikana seuraamme tarkkaan riskejä hintakehityksessä. Viimeisen rahapoliittisen tiedon mukaan kasvu on hiljaista. Kas, kasvutaso on noussut kohtuullisesti viime kuukausina, mutta Mm, ja näyttää siltä, että luotonannossa käännekohta on takanamme ja vaikka luotto korot ovat negatiivisia, ne ovat kuitenkin vähän paranemassa. Nyt haluaisin puhua rahoitusmarkkinoiden pirstoutumisesta, jota ehdotitte tähän kuulumiseen. Pirstoutuminen eri rahoitusmarkkinoiden alueilla on ollut suurin este harjoittaa jouhevaa rahapolitiikan välittymismekanismia ja pitää kiinni mandaatistamme. EKP on toiminut hyvin määrätietoisesti ja näin ollen pirstoutuminen on vähentynyt merkittävästi kriisin jälkeen. Varmistamattomat rahamarkkinakorot ovat jälleen järkevissä spredeissä – varmennettujen vastapuolten kannalta. Valtion valta, valtion joukkovelkakirjojen korkoerot euroalueella pienentyivät merkittävästi niiden huippukohdasta vuonna 2012. Vaikuttaa siltä, että luottamus on palaamassa investoijien keskuuteen, mutta tilanne on vielä sellainen, jossa tarvitaan kasvua tukevaa politiikkaa, eikä se aina saavuta kaikkia loppuluoton antajia euroalueella. Tämä johtuu siitä, että joillakin euroalueen osalla luottomarkkinat ovat vielä arvoltaan alentuneita ja näyttävät vain heikkoja elpymisen merkkejä. Ja näin ollen, le, näin ollen luottojen, luoton kasvu edelleen on heikkoa on tärkeää, että pankkirahoituksen kustannukset ovat parantuneet, mutta ovat suhteellisen korkeita joissakin jäsenvaltioissa edelleen. Siellä, missä ne ovat alhaisempia, ne eivät ole täysin välittyneet reaalitalouteen. Rahapoliittiset toimet, joista päätettiin kesäkuussa ja syyskuussa tänä vuonna, TLTRO-operaatiot ja osto-ohjelmat koskien omaisuusvakuudellisia arvopapereita ja vakuudellisia joukkovelkakirjoja on tarkoitettu vastaamaan näihin esteisiin. Niillä parannetaan rahapolitiikan välittämismekanismia ja, ja tuetaan luoton antamista euroalueen talouteen ja näin ollen tuetaan kasvua rahapoliittisesti. Näemme jo varhaisia mm, merkkejä siitä, että luoton helpottamispaketti tuo selkeitä hyötyjä. Kesäkuun alusta asti rahamarkkinakorot ovat myös näyttäneet selkeää alaspäin suuntautuvaa linjausta maturiteettispektrumin kautta. Nyt ollaan jatkuvasti alle nollan kahden vuoden horisontilla EONia ei pitäisi ylettää 25 pistettä ennen vuotta 2018 kolmen kuukauden Euribor-korot, joka on merkittävä kanava rahapolitiikkaa ja vaikuttaa lainauskorkoihin putosi kaikkien näköin alhaisimpiin lukuihin. Politiikan päätökset, erityisesti ne, joista päätettiin syyskuussa, johtivat siihen, että spreadit pienentyivät muiden eräluokkien kohdalla, mukaan lukien ABS, katetut joukkovelkakirjat ja valtion velkakirjat mutta lisäaikaa tarvitaan vielä, jotta näiden toimien moni, myönteiset vaikutukset näkyisivät. Tässä haluaisin korostaa, että kaikki toimet, lainaoperaatiot ja suorat ostot pyrkivät euroalueen talouden elvyttämiseen. Kaikilla näillä toimilla tulee olemaan merkittäviä vaikutuksia taseeseen. Oletamme, että se nousee vuoden 2012 yläpuolelle. Näin voidaan varmistaa, että kasvua tukeva rahapolitiikka edesauttaa asteittaista elpymistä ja että voidaan palata inflaatio, inflaatiotasoon, joka keskipitkällä aikavälillä olisi 2 prosentin alapuolella, mutta lähellä sitä. Meidän on kuitenkin kiinnitettävä huomiota inflaatiokysymyksiin, erityisesti johtuen heikosta kasvusta ja rahapolitiikan ja luottotilanteen dynamiikasta. Meidän on valvettava tarkkaan ja arvioitava rahapoliittisen toimintamme asianmukaisuutta. Mikäli tarpeen käsitellä riskejä liittyen liian pitkä, pitkittyneeseen alhaisen inflaation kauteen neuvosto, EKP-neuvosto on yksimielinen sitoutumisessaan käyttää epätavanomaisia välineitä mandaatinsa sisällä. Tässä kontekstissa olemme myös antaneet EKPn henkilökunnalle ja eurojärjestelmän valiokunnille tehtäväksi ajoissa valmistella uusia toimia, joita voidaan täytäntöönpana tarvittaessa. Näillä voitaisiin edelleen vaikuttaa eurojärjestelmän taseisiin rahapolitiikkaan on avulla yksin ei kuitenkaan voida eh, ratkaista rahoitusmarkkinoiden pirstoutumista euroalueella. Rajat ylittävä pirstoutuminen heijastelee kansallisia epätasapainoja ja institutionaalisia puutteita. Näistä ongelmista on päästävä yli. Se edellyttää määrätietoisia rakenneuudistuksia kansallisten hallitusten taholta, jotta voidaan parantaa bisnesympäristöä ja kehittää kannustimia investoimiselle ja näin saada aikaan tuottavuutta ja luoda uusia työpaikkoja ja lisätä kasvupotentiaalia. Rahoitusmarkkinoiden pirstoutuminen edellyttää, että puututaan rahoitus- ja talousintegraation puutteisiin. Paljon edistystä tänä vuonna on tehty. Pankkiunioni pitäisi nyt täydentää näiden kattavien arvioiden jälkeen ja SSM on otettava valvonta vastuu kannettavaksi. Tämä merkitsee, että on täydennettävä SRM-järjestelmää ja lisättävä lainauskapasiteettia, joita kriisinratkaisurahastolla rahastolla on. Ja näin ollen on sitouduttava uskottavan varajärjestelmän perustamiseen. Edelleen kun katsotaan tulevaisuuteen, rahoitusmarkkinoiden yhdentyminen, josta puhutaan myös pääomamarkkinaunionina, voisi taata sen, että rahoitusmarkkinat eivät olisi jatkossa niin pirstoutuneita ja se parantaisi pk-yritysten rahoitusta ja parantaisi EKPn rahoituspolitiikan Eh, välittymismekanismia. Olen varma, että EKPllä voi olla tässä merkittävä ja Euroopan parlamentilla voi olla tässä toisen lainsäätäjänä hyvin keskeinen ja päättävä ratkaiseva rooli. Sitten vakuuspuitteista eurojärjestelmässä. Haluaisin lyhyesti puhua tästä toisesta valitsemastanne aiheesta, eli vakuuspuitteistamme. Aivan alusta asti tavoitteita oli kaksi. Ensinnäkin eurojärjestelmää on suojeltava hävikiltä niin kuin EKPn ja eurojärjestelmän ohisäännössä vaaditaan edelleen on varmistettava se, että eurojärjestelmän luottooperaatiot sujuvat joustavasti äh, niin, että riittävät vakuudet ovat saatavilla. Kokemus on osoittanut, että tällainen duaalinen äh, vakuusjärjestelmän järjestely on ollut hyvin tehokas. Tähän mennessä eurojärjestelmän ei ole koskaan tarvinnut tunnustaa tappioita, jotka johtuisivat eurojärjestelmän luottooperaatioista. Niissä muutamassa tapauksessa, joissa vastapuolet eivät kyenneet maksamaan takaisin esimerkiksi Lehman Brothers-tapauksessa, eurojärjestelmä pystyi saamaan takaisin riskinsä käyttämällä vakuuksia, jotka sille oli annettu. Samaan aikaan vakuuspuitteilla varmistettiin, että pankit pystyivät saamaan riittävästi maksuvalmiusvaroja keskuspankilta koko kriisin aikana. Tämä oli hyvin näkyvää näiden kahden hyvin pitkän aikavälin jälleenrahoitusoperaatioiden aikana, jotka EKP suoritti vuonna 2011 ja 2012. Näissä operaatioissa pankit saivat vakuudellista keskuspankki maksuvalmiusrahaa 524 miljardia euroa 10, ainoastaan 10 viikon aikana. Tämä perusasetelma vakuuspuitteissa on säilynyt samana aivan rahaunionin alusta asti. Eurojärjestelmän vakuusjärjestelmässä on kolme perusosaa. Ensinnäkin vastuun, vastapuolen puitteet, toiseksi etu toiseksi nämä kriteerit näille omaisuuserille, jotka ovat tässä valintakelpoisia ja kolmannekseen riskinkontrollitoimet. Nämä ovat pysyneet säily, säilyneet muuttumattomina. Eurojärjestelmässä säilytetään laaja vastapuolen puitteisto ja ja kelpo, kelpoisuuskriteerit edelleen perustuvat samoille periaatteille kuin alussa. Kuitenkin joitakin muutoksia on pitänyt tehdä, jotta taataan rahapolitiikan kunnollinen täytäntöönpano stressitilanteissa. Vakuuspuitteissa ei koskaan pidä toimia prosyklisesti kun rajoitetaan pankkien maksuvalmiussaatavuutta kriisin aikana esimerkiksi niin, että otetaan enemmän ja rajoittavia kriteerejä vakuuksia varten saattaa olla riski paitsi haavoittuvimmille pankeille myös koko rahoitusjärjestelmälle. Loppujen lopuksi tämä saattaisi kasvattaa keskuspankkien taseriskiä enemmän kuin suojella sitä. Siksi, jotta voidaan mahdollistaa se, että monet vastapuolet voivat edelleen osallistua jälleenrakennusoperaatioihin. eurojärjestelmä väliaikaisesti eh, löyhensi näitä kriteerejään ja näin tehtiin useaan kertaan. Esimerkiksi 2008, 2011 ja vuonna 2012 jälleen hyväksyimme ulkomaiset eh, markkinakelpoiset omaisuuserät myöskin, niin vuonna 2012 luimme, loimme tämän lisäpuitteiston luoton, saatavia varten. Standardit ovat muuttuneet ja on hyväksytty alhaisemmalla tavalla luokiteltuja omaisuuserejä, muun mm. muassa ABS, jotka täyttävät tietyt kriteerit. Nämä kasvatukevat toimet yhdistettiin vielä tiukempaan valvontaan ja näin ollen saatiin vakuudet, vakuuksien määrä nousemaan eurojärjestelmä, vakuusjärjestelmä on ollut aika kompleksi alusta asti. Rahoitusunionin alusta asti tavoitteena oli mahdollistaa eurojärjestelmän luotto-operaatiot useille vastapuolille, toisin kuin to, jotkut toiset keskuspankit, jotka nojautuvat vain joihinkin vastapuoliin. Siksi pitää ottaa huomioon erilaisia kansallisia järjestelmiä. Jotkut kansalliset keskuspankit hyväksyvät esimerkiksi luotto saatavia vakuuksina, toiset eivät. Hyvät naiset ja herrat, vuosi 2014 oli syvien muutosten aika, mutta vielä ei ole saavutettu tarpeeksi. Vuonna 2015 kaikkien euroalueen toimijoiden, hallitusten ja Euroopan toimielinten on yhdessä laadittava strategia, jotta saadaan taloudet takaisin raiteilleen. Yksin rahapolitiikalla tähän ei päästä. Siksi on nopeasti sovittava lyhytaikaisista sitoumuksista koskien rakenneuudistuksia jäsenvaltioissa. On myös kunnolla sope- toteutettava vakaus- ja kasvusopimusta ja toimittava euroalueen aggregoidun finanssiaseman osalta kehitettävä strategia investointeja varten ja saatava aikaan pitkäaikainen näkemys valtionvalkaa varten ja emun sujuvaa toimintaa varten. Pyydän anteeksi pitkää puheenvuoroa. Tähän haluaisin päättää. Very. Kiitokset tästä hyvin tärkeästä esittelystä. Meidän ensimmäinen puhujamme EPP Pablo Birgan. Kysymys ja vastaus maks viisi minuuttia. Kiitos. Kiitokset. Niin, kiitokset, hyvä Draghi. Kiitos näistä sanoista. Minä haluaisin kiinnittää huomiota sanoihin, jotka jossain vaiheessa jo esitittekin triljoonan euron määrästä. Tämä ei olisi mikään tavoite, vaan pikemminkin tämä on odotus. Ja minä haluaisin nyt saada selvennystä siihen, mitä tämä tarkoittaa mitä tuollainen oletus oikeastaan tarkoittaa. Ja tässä myös olen samaa mieltä teidän viime loppusanojen kanssa, että rahapolitiikkaa voi auttaa todellakin työttömyyden kitkemisessä, mutta kuitenkin tarvitaan uudistuksia ja tarvitaan myös muiden toimijoiden ryhdistäytymistä. Voisitteko hivenen kuitenkin sanoa selkeämmin, mitkä maat ovat kyseessä ja minkä instituutioiden pitäisi ryhtyä nyt sitten toimimaan ja minkälaisia konkreettisia toimia teidän mielestänne oikeastaan pitäisi ottaa käyttöön, jotta rahapolitiikka todellakin vaikuttaisi selkeämmin ja voisi nostaa kasvua ja myös lisätä työpaikkojen määrää. Between June and September this year we take kesäkuun ja syyskuun välillä tänä vuonna olemme ryhtyneet kaikenlaisiin toimenpiteisiin teltroista aina ABS-ostoihin ja olemme ihan vakuuttuneita siitä, että nämä toimenpiteet, joihin olemme ryhtyneet, auttavat meitä estämään inflaatiota ja pitämään sen alle kahden prosentin, toki kuitenkin lähellä sitä. Jos me nyt eh, arvioisimme, että nämä toimenpiteet eivät riitä tämän tavoitteen saavuttamiseksi tai että inflaatio-odotukset keskipitkällä aikavälillä heikkenisivät, niin silloin, kuten jo olen sanonutkin, EKPn neuvosto yksimielisesti ryhtyy toisenlaisiin eh, epätavallisempiin toimenpiteisiin ja me odotamme, että taseen kasvaa suurin piirtein samaan kuin maaliskuussa 2012. Ja kuten sanoin, olemme valmiita lisätoimenpiteisiin, mikäli keskipitkän aikavälin inflaatioodotteet heikkenevät. Ja huomaamme, että ne toimenpiteet, joihin on ryhdytty, eivät riitä siihen, että estetään inflaation kasvaminen. Toinen asia on aika lailla selvää, että sekä rahapoliittinen äh, elpyminen, äh, jos taloudellinen ympäristö äh, ei ole niin luotettava, että ihmiset investoisivat, niin silloin elpyminen ei ole mahdollista. Tästä syystä me olemme sanoneet jo monia, monta kertaa, että rakenteelliset toimenpiteet ovat hyvin tärkeitä. Jokaisella maalla on oma agendansa ja omat tarpeensa, mutta kaksi tällaista suurta kategoriaa on, yksi on kilpailu, Eli meidän pitäisi saada sisämarkkinalainsäädäntö vietyä päätökseen ja paljon on tehtävä sisämarkkina-alalla. Ja toinen asia liittyy työmarkkinoihin. Maat, jotka ovat ryhtyneet jonkinlaisiin rakenteellisiin muutoksiin, ovat nyt jo hyötyneet jossain määrin elpymisestä. Mutta on ehkä kuitenkin liian aikaista sanoa, että tässä olisi vahva korrelaatio näiden kahden asian välillä, mutta kyllä se siinä on. Me näemme, että ne maat, jotka, joissa kasvu on nyt nopeampaa, ovat maita, jotka ovat toteuttaneet ainakin jonkinlaisia rakenteellisia uudistuksia. Thank you. Kiitos. Sitten Elisa Ferreira, ole hyvä. Muito obrigada. Vou falar em português. Muito obrigada por estar aqui conosco. Kiitokset puheenjohtaja. Kiitokset siitä, että tänne saavuitte ja olen pahoillani siitä, etten voi nyt jäädä tänne kokouksen loppuun asti. Minulla on muita muita tapaamisia, mutta kysyisin seuraavaa rahapolitiikasta ja korkotasoista, koska korkotasoja on aina voitu säätää talouden elvyttämiseksi, mutta nyt niitä on sitten käytetty jo aivan loppuunsa asti, tai ainakin lähes tulkoon. Ja nyt kun meillä on tietyissä maissa valtava epätasapaino ja rakenteellinen jättimäinen työttömyys vallalla. Ja vaikka näitä valtavia rakenneuudistuksia on tehtykin, niin siltikään mikään ei muutu. Eli tässä on huomattavia ongelmia. Kaikki nämä välineet ja keinot eivät ole siis auttaneet. Eli mietin sitä, mitä tapahtui vuonna 2012. Pitäisi nyt miettiä tätä asiaa vielä tarkemmin ja EKP voisi myös kutsua kokoon parlamentin, euroalueen edustajat, neuvoston ja komission edustajat korkeimman tason vastuuta kantamaan elvytysohjelman vahvan luomisen eteen ja näin sitten uudelleen saamaan innostettua myös investoinnit käyntiin eh, koko euroalueella nyt me olemme niin vakavassa jamassa, että kyllä korkeimmat mahdolliset eh, unionin edustajat täytyy saada puhumaan asiasta yhteen äänen. Keskuspankki on tehnyt jo kaiken, mutta ei voi yksin tätä tilannetta pelastaa. I, I, I certainly agree with you. Olen varmasti yhtä mieltä kanssanne Rahapolitiikalla on, on saatu paljon aikaan, voidaan saada vielä enemmänkin aikaa, mikäli rakenne uudistuksia täytäntöön pannaan, mutta ei sillä kaikkea voida hoitaa. Finanssipolitiikassa mm, niin rakenne, uudistukset ovat kolmas pilari tässä puisteistosta, mutta mitä tämän lisäksi tarvitaan, on se, että luottamus palaisi talouteen ja euroalueelle. Ja jotta luottamus saataisiin takaisin, kaikkein tärkeintä on se, että meillä olisi talouspoliittinen järjestelmä, joka näyttää muulle maailmalle, että me pystymme tekemään työtä yhdessä ja pystymme yhdessä liikkumaan eteenpäin ja saavuttamaan syvempää integraatiota. Uskon, että tämä on tärkeintä luottamuksessa. Ei se välttämättä liity niinkään rahaan, mutta se liittyy käsitteemme ja puitteistomme pitkäaikaiseen kestävyyteen. Kiitoksia. Yes, you have the time. Eh, como ainda tenho tempo, uma pergunta muito concreta. No, koska minulla on tässä vielä aikaa, niin haluaisin esittää vielä tällaisen hieman tarkemman kysymyksen asiasta, jonka mainitsitte. Voisitteko te kertoa meillä, onko tapahtunut mitään eh, kehityskulkua liittyen eh, eh, varajärjestelmään, joka oli kuitenkin nyt erittäin tärkeä koko pankkiunionin kannalta? Now, there have been many change- niin, monia muutoksia on tehty Ja on ajateltu, että tälle ratkaisurahastolle, kriisiratkaisurahastolle annettaisiin vähemmän painoa, jos ajattelemme korkeampaa pääomatasoa. Ja sitten myös sääntöjä on muutettu kovasti, bail-in-sääntöjä on muutettu kovasti pankkijärjestelmä mä on kovasti vahvistettu. Ja sitten tuo, tuo yhteinen kriisiratkaisumekanismi on nyt olemassa, onko 50 miljardia sitten riittävä summa vai ei. Ja sitten jos ajattelemme tuota kriisiratkaisurahaston lainausmahdollisuutta, niin sitä kyllä on myös vahvistettu. uh, Notis Maria. Kiitokset. Uh, ja sitten ECRn edustaja, olkaa hyvä. της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας 2013. Kiitos. Vuonna 2013 EKP käytti käytti ohjelmaa, jolla ostettiin arvopapereita ja jälkimarkkinoilta, mutta samanaikaisesti kuitenkin esimerkiksi Irlanti ja Kreikka ja Espanja olivat ongelmassa. No, obligaatiot oli kuitenkin, tai EKP vaati, että nämä obligaatiot lunastetaan niiden nominaaliarvon mukaan, ja tämä on ongelma Kreikassa. Sen vuoksi, että viranomaiset ostivat jälkimarkkinoilta näitä obligaatioita aika reilulla alennuksella, mutta kuitenkin ne pitää sitten ostaa takaisin niiden nominaaliarvoltaan, eli 22 miljardia euroa tämä on antanut voittoa. Ja tämä kaikki voitto on revitty Kreikan kansan nahasta. Eli Troikka ja EKP sinä mukana on vaatinut tätä Kreikan kansalta ja sen vuoksi arvopapereita on jouduttu lunastamaan kymmenellä miljardilla, vaikka kuitenkaan EKP myi niitä vain kuudella miljardilla. Eli siis tämähän on spekulointia, neljä miljardin spekulointia. Ettekä te voi ainakaan herra Draghi väittää, että nämä rahat olisivat tulleet takaisin Kreikkaan. Nämä voitot menevät öö, mitä Kreikka on saanut, ne menevät äh, suoraan velan äh, maksamiseen, eli ohi meidän suun. Ja sen lisäksi, kaiken tämän lisäksi, tämän äh, muistion mukaisesti, niin meidän on ollut pakko ryhtyä myös hyvin raskaisiin säästötoimiin ja muihin toimiin. Ja kaikki tehdään nyt tämän muistion, Troikan laatiman äh, säästömuistion pohjalta ja vuonna 2013 1,7 äh, miljardia euroa äh, meni ohitse Kreikan, emmekä me saaneet siitä penniäkään voittoa. Eli siis millä tavalla tämä pitäisi tehdä? Nyt eikö näitä obligaatioita tai arvopapereita voitaisi lunastaa sillä hinnalla, millä ne on ostettu, koska se helpottaisi tilannetta. Eikä EKP tästä mitään haittaa saisi osalleen. Oletteko te siitä samaa mieltä? Koska Euroopan unionin perustamissopimusten perusteella, miten te voitte oikeuttaa sen, että Kreikan kansan kustannuksella EKP spekuloi ja minusta teidän pitäisi lopettaa kansalaisten sitten kustannuksella spekulointi. Well, I, I would not agree that, uh... No en ole yhtä mieltä siitä, että olisi, tarvittaisiin helpotusta rakenneuudistuksen tai että siitä olisi hyötyä. Kreikassa on nyt keskitettävä uudistuksen, jotta saadaan finanssitalouden, finanssitaloudesta vakautta – ja to- todellisuus osoittaa, että ponnistukset tuovat hyötyä. Kreikka oli, oli tuolla luokituksessa yksi parhaista nousijoista. Kreikan on oltava sitoutunut uudistuksiin ja finanssipoliittisiin tuloksiin tulevina vuosina niin, että se pystyy olla kestävää. Nämä ovat voittoja, jotka palautetaan Kreikalle – keskuspankkien ja meidän kauttamme. Kiitoksia. Thank you. Can I... Kiitos. Äh, no, minulla oli vielä hieman aikaa jäljellä. Σας ρώτησα κάτι πολύ απλό. Για φέτος... Niin, herra Draghi, minä esitin teille yksinkertaisen kysymyksen. Tänä vuonna Kreikka maksaa 10 miljardia EKPn arvopapereista, obligaatioista. Tämä ehdotus, jonka minä tein, niin silloin Kreikan pitäisi maksaa niistä vain 6 miljardia. Eli tämä on sitä rahaa, EKPn omaa rahaa tavalla, minkä EKP itse on maksanut. Ja tämä loppu voitaisiin sitten käyttää Kreikassa vaikkapa työttömyyden vastaisen taisteluun. Minä esitin teille hyvin konkreettisen kysymyksen ja konkreettisin luvuin. Miksi te suojelette pankin kiskurivoittoja? So you, you are saying again that... Niin, te pyritte sanomaan, että velkaa pitää rakentaa uudelleen. No me emme usko, että se on oikein tehtä, toimia, vaan me emmekä, että olisi hyödyllistä, vaan niin täytyy tehdä. Kollega McCarthy, GUE. Sitten kollega McCarthy. Ei, Peter Jeseke, ALDE. Kiitos puheenjohtaja. Niin, jos ajattelemme tätä kvantitatiivista kevennystä, niin näyttää siltä, että joissain valtioissa sitten näitä sosiaaliuudistuksia tehtäisiin ja konsolidoitaisiin erilaisia finanssipoliittisia uudistuksia myös. Jos ajattelemme sitten niitä maita, joissa tuo finanssipoliittinen tilanne on toisenlainen, niin ne eivät näitä olevan niin kovin innostuneita näin toimimaan saattamme olla hyvinkin huolestuneita lyhyellä aikavälillä varsinkin, kun kasvua ei nähdä ihan yhtä nopeasti kuin talvi tässä etenee. Ja jotta me voisimme nyt sitten tätä palapeliä täydentää, niin tässä on EKPn eri askeleet kvantitatiivisen kevennyksen puolella. Ja, jos, ja minä olin iloissani, kun kuulin yksimiel, neuvoston yksimielisyydestä, varsinkin jos ajattelemme tätä neuvoston yhdenmukaisuutta, varsinkin itsenäisyyttä. Mutta mitä mieltä te olisitte näistä toisiinsa yhteen liittyvistä asioista? Anteeksi, en nyt oikein ymmärtänyt teidän kysymystänne. Well, to, to put it, uh, uh, in... Niin. To, jatkaisin niin on siis kvantitatiivisen kevennyksen nimissä muita toimia, ja sen ne saattavat lannistaa jäsenvaltioita tuota julkisen taloutensa, tuossa julkisen taloutensa vakauttamisessa ja myös sitten välttämättä ei ryhdytä kuluttamaan tarpeeksi. The, the... No, tämä argumentti siitä, että monetaarinen politiikka, finanssipolitiikka poistaisi kannustimet pois tästä työstä, niin on tuotu esiin useaan kertaan. Vastaus tähän argumenttiin on aika selvä. Ensinnäkin ihan totta, meillä on meidän mandaattimme, ja meidän mandattimme on hintavakaus. Ja hintavakaus nyt merkitsee sitä, että inflaatio pidetään alle kahdessa prosentissa. Muuten meistä tulisi riippuvaisia hallitusten toimista, ja me todellakin haluamme olla riippumattomia rahapolitiikassamme. Eli oikeudellisesti eh, nämä, asiat, eh, nämä kaksi asiaa ovat erillään. Mutta ihan faktanakin, jos ajatellaan, onko totta, että hallitukset eivät olisi toimineet sen vuoksi, että ne ovat saaneet niin paljon rahaa, että ne ovat menettäneet mielenkiinnon uudistusten tekemiseen. No jos me katselemme tätä asiaa todisteiden valossa, niin ei se nyt ihan näin ole. Me näemme maita, jotka ovat uudistaneet työmarkkinoitaan silloin, kun, jo silloin, kun korkotasot olivat matalat. Tässä on tällainen joukko uudistuksia, jotka eivät liity tähän rahapolitiikkaan. Nämä ovat kaikki uudistuksia, jotka liittyvät poliittiseen järjestelmään tai terveydenhuoltoon tai mihinkä vain. Mutta on yksi ala, jossa tämä yhteys rahapolitiikan kannustimien kanssa olisi oikeutettu, ja se on tämä talousarviosektori. Tässä saattaa olla jokin yhteys niiden säästöjen välillä, mitä maa voi saada, kun korkotaso on matala ja haluttomuus muuttaa veropolitiikkaa tai julkista menopolitiikkaa. Mutta multa osin minusta ei ole mitään, ainakaan paljon todisteita siitä, että työ, että jäsenvaltiot olisivat jättäneet sisämarkkinoiden täytäntöönpanon tekemättä tai työmarkkinauudistusten uudistukset tekemättä johtuen rahan määrästä. Kiitokset ja sitten McCarthy, GUE. In recent weeks, Herra Draghi viime viikkoina EKP on lähettänyt kirjeitä Jean-Claude Trichén ja entisen irlantilaisen val- valtiovarainministerin välillä. Haluaisin kysyä muutaman kysymyksen, jotka liittyvät näihin kirjeisiin. Maaliskuussa ja toukokuussa 2014 EKP sanoi kategorisesti, että se ei usko, että pitäisi näitä kirjeitä julkaista. Mietin, mitä on tapahtunut tämän jälkeen, millaisia konsultaatioita Ekopen ja Irlannin välillä on ollut. Liittyykö tämä jotenkin Dublin saamiin rahoitukseen ja minkälaisia keskusteluja mahdollisesti on käyty ja milloin? Yhdessä kirjeestä, kirje, joka on si- kirjoitettu 2010 lokakuussa, pääjohtaja Trichet totesi, että hän arvosti Irlannin hallituksen sitoutumista kehittää lähessä yhteistyötä komission kanssa ja EKPn kanssa monivuotisen talous- ja finanssikehityksen strategian. Minkä tasoisia neuvotteluja bailoutista tällä, tässä vaiheessa oli jo käyty? Onko teillä yksityiskohtia tästä tai tiedättekö milloin neuvottelut an, alkoivat? Sitten toinen asia. Oletteko tietoinen siitä, että oliko EKP ennen näitä kirjeitä tehnyt arvioiden Irlannin hallit- viranomaisten velkakirjaostojen vaikutuksesta Euroopan pankkijärjestelmään. Onko teillä tietoja tällaisen arviosta? Onko, ovatko ne saattavilla? hyväksyisittekö nyt, että kyseessä oli EKPn taholta virhe ottaa yhteyttä hallituksen eikä velkakirjan omistajiin. Oletteko sitä mieltä, että nyt jälkikäteen Irlannin pankkien uudelleenpääomittaminen on realistinen mahdollisuus ja pitäisikö Irlannin hallituksen sitä pyytää, mikä olisi EKPn vastaus tällaisessa tapauksessa? Niin, minun vastaukseni tuskin on aivan kaiken kattava, mutta onko nyt mieli muuttunut? Ei sinänsä, koska me sanoimme tuossa alkuperäisessä kirjeessä, miksi tämä kaiken kattava arvoitu, arviointi oli käynnissä. Ja tuon kirjeen julkaiseminen saattoi ehkä sitten vaikuttaa tähän, tähän talouden vakauteen, mutta joka tapauksessa päätimme tämän kirjeen julkaista. Ja sitten muihin esittämiin kohtiin on hyvin merkittävää muistaa, että Irlanti pyysi EUn ja IMFn mukauttamisohjelmaa ja koko kirjeen vaihdon julkaiseminen, ei pelkästään yhden ainoan kirjeen julkaiseminen entisen EKPn johtajan ja sitten Irlannin entisen ministerin välillä osoittaa, minkälaisessa ympäristössä nyt eletään itsessään tuo kirje yksistään ei ollut kyseessä, vaan pankin, pa, pankki, hallituksen tarjoama pankkien pankkijärjestelmä ja myös sitten tuo kotimaisen kriisin laajuus, samoin kuin vakava, asiaa vakavoittavat ulkoiset tekijät ja myös markkinoiden luottamuksen menettäminen. Tämä johti siihen, että Irlanti välttämättä tuli pyytämään unionin ja IMFn mukauttamisohjelmaa. Ja sitten jos ajattelemme tuota eurojärjestelmää, vuosia, vuosien aikana unionin ja IMFn ohjelmaa ennen, samoin kuin myös sen jälkeen, niin eurojärjestelmä on tukenut Irlannin pankkijärjestelmää huomattavalla tavalla. Ja kun tuo, tuosta kirjeestä nyt puhutaan ja kun tuo kirje lähetettiin, niin kyse oli 85 prosentista Irlannin BKT ja yksi neljäs osa kokonaislikviditeetistä tuossa eurojärjestelmässä oli kyseessä. Kun EKP-neuvosto on toiminut sääntöjensä mukaisesti koko euroaluetta silmällä pitää, niin on tietysti tietyt rajat, miten, minkä tyyp, mihin asti jäsenvaltioiden pankkeja voidaan tukea ja näitä, nämä säännöt on laajalti hyväksytty ja ne, niitä, niistä muistutettiin myös tuossa kirjeessä, joka on vuodelta 2010 lokakuun 15. päivältä edeltävältä keskuspankin johtajalta edeltävälle ministerille. 2010 marraskuun loppuun mennessä, kuten tuossa seuraavassa kirjeessä, jonka Irlannin mm, talousministeri lähetti entiselle EKPn johtajalle marraskuun 4. päivä, 2010, niin Irlannin tilanne oli selkeästi nopeasti huonontunut ja EKPn oli syytä puuttua tähän asiaan velvollisuutenaan. Ja näin tuo kirje johon viittaatte ja viittasitte, lähetettiin EKPstä Irlannin talousministeriön 19. marraskuuta 2010 ja vastauksessaan marraskuun 21. päivä marraskuuta Irlannin ministeri ilmoitti ymmärtävänsä täysin EKPn neuvoston esittämät asiat tuossa kirjeessä. Thank you. No, Mr. Kiitos. Sitten Ernest Urtasun vihreät. Kiitoksia. Hyvää, hyvää päivää, herra Draghi. Puhun Espanjaan. Tervetuloa tähän kuulemistilaisuuteen. Haluaisin kysyä tästä viimeisestä asiasta, jonka mainitsitte, ja näistä kirjeistä, jotka on julkaistu Irlannin osalta ryhmällemme Näyttää siltä, että ei tässä käyty vuoropuhelua Irlannin hallituksen ja pankan välillä, niin kuin te kerroitte viime hallituksen neuvostokokouksen jälkeen lehdistön tilaisuudessa, vaan täällä oli uhkaus, että antaisitte mennä Irlannin pankin mennä vararikkoon, mikäli se ei hyväksy pelastusoperaatiota. Minusta tässä mentiin mandaatin yli. EKP on tehnyt näin liian usein yleinen mielipide on hyvin huolissaan siitä salailusta, jota näissä asioissa käytetään. Tässäkin valiokunnassa siis meidän on valvottava pankan työtä, pankin työtä saamme tietoja hyvin myöhään. Tästä pari asiaa. Ensinnäkin vuonna 2010 EKP-neuvostoon olisi sanotaan millä perusteella pakotitte Irlannin ottamaan vastaan apupaketin minun mielestäni teille ei tähän mandeettia mandaattia edelleen. Oletteko sitä mieltä, että pankkiin on tehtävä nämä toimet salassa yleisöltä ja tältä valiokunnalta? Kiitoksia. I'm sorry, what is the question exactly? Anteeksi, mutta mikä se kysymys oikein oli? The question, the question Mr. Draghi is on the... Herra Draghi, missä kapasiteetissa pankki pyysi hallitusta pyytämään tukea pankkijärjestelmällä. Missä kapasiteetissa EKP toimi näin? Well, I can go again. No, voin käydä lävitse tämän kirjeen uudelleen. Tämän vastauksen, jonka tuossa aikaisemmin annoit, kun tukee maata 85 prosenttia BKT ja yksi neljäsosa koko euron likviditeetistä niin silloin voidaan olla varmoja siitä, että tästä ei tule järjestelmäriskiä koko eurojärjestelmälle. Eikö teidän mielestä EKPn pidä olla tästä huolissaan? Eikö teistä EKPn pidä pyytää, että harjoitetaan sellaista politiikkaa, joka takaa, että tilanne vakautuu? Eikö teidän mielestänne EKPllä ole velvollisuus kaikkia muita maita kohtaan, jotka tuottavat äh, likviditeettiä? Ja EKP on näin toiminut. Ja minä olen käynyt lävitse juuri aikaisemmassa vastauksessa kaikki nämä askeleet. Ei tässä nyt ollut kysymys mistään äh, epärationaalisesta toimesta EKPn puolesta tai mistään autoritääristä käskystä, vaan siinä oli kysymys osa äh, politiikan monetaarista to- toimia. Joten eh, Irlannin eh, viranomaiset hän pyysivät myös tällaista EU-IMF-ohjelmaa. Eh, Kiitos. Minulla on vielä pari minuuttia, jos saan. Haluaisin esittää vielä toisenkin kysymyksen espanjaksi koskien inflaatiotavoitetta. Perussopimuksessa EKPn tarkoituksena on pitää kiinni hintavakaudesta. E- kuitenkin on mielivaltaista että mikä taso on. Nythän tiedetään, että puhutaan alle 2 prosentissa, mutta lähellä 2 prosenttia olevasta luvusta. Tässä kontekstissa, kun voitaisiinko tätä tavoitetta muuttaa ja onko siitä puhuttu ekp neuvostossa? No, there is no likelihood that the council might amend it. No, ei ole mitään suurta todellisuutta, että neuvosto tätä muuttaisi. Kyllä tämä näin jää. Marco Zanni, FDD. E Kiitos Marco Zanni. Ente fare... Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin esittää kolme kysymystä pääjohtaja Draghille. Ensimmäinen kysymys koskee Luxemburgin veronkiertoskandaalia LuxLeaksia EKP on nyt suurimpien pankkien valvoja. Mitä olette mieltä tästä skandaalista, ottaen huomioon, että Euroopan pankit käyttävät massiivisella tavalla näitä järjestelmiä, joiden kautta voidaan miljardeja euroja välttää verotuksessa? Haluaisin kysyä, mitä EKP tulee tekemään, jotta voitaisiin tätä ilmiötä suitsia ja mikä tulee olemaan teidän roolinne? Toinen kysymys koskee stressitestejä ja taseen läpivalaisia kuulimme SSMn johtajaa Nuita. Minun mielestäni vastaukset eivät tyydyttäneet. Siksi haluaisin kuulla teidänkin käsityksenne. Mitä te ajattelette käytetystä menettelyssä näissä taseiden läpivalaisuuden stress, stressiteissä? Oletteko sitä mieltä, että siinä on otettu huomioon suuret riskit, joita on Euroopan pank, suurilla pankeilla? Puhun tässä johdannaisriskeistä. Oletteko sitä mieltä, että kun tämä pääomapuutteet on paikattu, niin pystyykö, e, pystymmekö vastustamaan Lehmanin tyyppisiä ongelmia? Mitä ajattelette? Analyso- analysaattorit sanovat, että Deutsche Bankilla, jolla on 5 miljoonaa euroa johdannaisessa, että se olisi kuitenkin vähemmän riskaapeli kuin San Paolo, jonka harjoittaa perinteisempää pankkipolitiikkaa toimintaa. Sitten eh, johdannaisesta vielä, mitä ajattelette siitä, että julkisen, julkisella laitoksella, jonka tehtävänä on tarvittaisiko tällainen julkinen laitos, joka arvioisi näitä johdannaisia. Sitten viimeinen kysymys eurosta. Nyt on selvää, että hyvin monet kansalaiset ovat tyytymättömiä yhteiseen valuuttaan – ja minulla on hyvin selvää, että joku maa ennen tai myöhemmin päättää lähteä eurosta. Eurovaaleissa äänestettiin sellaisia ohjelmia, joiden puolueita, joiden ohjelmassa oli joko kansanäänestys tai eurosta irtautuminen. Pitäisi, olisiko tar- EKP mielestä tarpeellista paikata puuta, joka on perussopimuksessa, joka koskee sitä, että ei ole menettely eurosta irtautumiselle, niin että valtiot halutessaan voisivat näin tehdä. Kuluemistilaisuudessa komissaari Domrovski sanoi, että jos joku valtio haluaa lähteä eurosta, niin mikä ei voi sitä estää ja teknistä apua komissio tässä antaisi. Haluaisin tietää, mikä on teidän kantani. Kiitoksia. Thank you. Now, um, now just... Kiitokset, niin useita kysymyksiä. LuxLeaksista ensiksi. Meillä ei ole tässä osaa eikä arpaa. Tämä vaatisi verojen yhtenäistämistä ja verokohtelun muuttamista eri jäsenvaltioissa ja, ja vielä, vaikka tämän, näin me olemme saaneetkin paljon valtaa EKP, niin me emme kuitenkaan ole mitään veroviranomaisia. Ja sitten nämä äh, stressitestit ja niiden kaiken kattavuus, no minä voin ehkä myöhemmin sitten tätä kommentoida myöhemminkin. Eli tämä arviointi on ollut avointa ja hyvinkin kurinalaista ja suurin osa on pitänyt tätä hyvänä myös markkina-alan väestä ja juuresta yleisöstä, eli on pitänyt parempana näiden pankkien taseiden arvioimista ja vahvistamista unioni euroalueella. Ja tämä sitten tuo moniakin etuja juuri rahapolitiikan toteuttamisessa ja sitten tämä on myös seuraavien kuukausien aikana varmempi luotovirran lähde. Ja sitten onko meillä nyt riittävästi pankkiunionissa voimaa ja tehtäviä. No paljon on edistysaskelia on jo saatu, mutta vielä täytyy päästä eteenpäin. Ja muutaman esimerkin ottaisin tästä, miksi me emme vielä ole saavuttaneet jo täyttä tasoa, yhtenäistä tasoa. Monissa maissa kyse on kansallisesta lainsäädännöstä, joka on unionitason lainsäätäjänkin hyväksymää. Eli näin, kun, näin nämä täytyy ottaa huomioon, kun teemme näitä stressitestejä. Jos ajattelemme esimerkiksi kunvillin kohtelua, tämä on yksi esimerkki, ja sitten jos ajattelemme vielä näitä, tätä riski omaisuuseriä, samoin kuin sitten sisäisiä kaupankäyntimalleja ja yhtenäisiä toimintaolosuhteita. Ja jos ajattelemme Lautenschlägeriä ja Nujita ja koko johtokuntaa, kyllä he ovat kovasti sitoutuneita tähän työhön kokonaisuudessaan. Ja sitten jos ajattelemme sitä, miten voimme valmistautua mihin tahansa kriisiin, mistä tahansa maailmanosasta tulevaan kriisiin, emme sinänsä tietenkään, vaan me voimme sitten pyrkiä pääsemään pois tästä äh, kriisistä. Nyt ei ole tarkoitus juuri arvuutella sitä, mikä seuraava kriisi olisikaan ja tehdä työtä kriisiä silmällä pitäen, vaan luomaan tästä järjestelmästä paljon vahvempi myös rajat ylittävästi. Eli sitten kun seuraava kriisi meitä kohtaa, niin järjestelmä olisi vahvempi tuskin järjestelmä nytkään on tulevaisuudessa täysin immuuni kaikille kriiseille, mutta kuitenkin täytyy olla varma, että tämä järjestelmä on vahvempi kaikin osinsa ja siihen vielä työtä täytyy tehdä ja nyt me olemme kehittäneet tietoa, toimiemme juuri tähän säänneltyyn pankkijärjestelmään ja myös varjopankkijärjestelmään jota on aika heikosti säännelty. Ja Deutsche Bankista en oikeastaan sen enempää nyt sano, en mistään yksittäisistä pankeista ryhdy tässä puhumaan. Ja eurosta, no olette aika varma tästä asiasta, mutta minä en kuitenkaan ole niin varma siitä, että maat jättäisivät euroalueen. No tietenkään meillä ei ole mitään lainsäädännöllistä valtaa. Meillä on nyt riittävästi valtaa ja jos haluatte antaa myös lainsäädäntövaltaa, kertaakin meille antaaksemme luvan valtioille jäädä euroon tai lähteä euroosta. En tiedä, olemmeko siitä kovinkaan kiitollisia sitten ollenkaan. Ja sitten useaan otteeseen olenkin jo sanonut, että EKP e mielestä euroa ei voi hylätä ja me jatkamme mitä tahansa sitten tähän nyt vaaditaankin, niin työtämme mandaatin eteen, mandaattimme täyttämiseksi. Thank you. I... Kiitos. Doms. Dombrovski, varapuheenjohtaja, on antanut hyvin selvän sitoumuksensa ja euroalueen puuttumattomuuteen ja siihen, että se, se, se on pysyvä. Eli se Dombrovskista. Sitten Barbara Kappel. Kiitos puheenjohtaja ja pääjohtaja Draghi. Yksi kaikkein ristiriitaisin toimenpide EKPn taholta finanssimarkkinoiden äh, tasapainottamiseen oli OMT-ostot elokuulta 2012. Ja nyt tätä on mietitty jälleen tulevaksi vuodeksi. Kun ostetaan valtion obligaatioita, niin tällä tavalla annetaan tukea. Ja tässä korotetaan yli 300 miljardilla eurolla EKPn tavallaan toimia. Kaikilla jäsenvaltioilla ei kuitenkaan ole tällaista osto-ohjelmaa, joka tavallaan oikeastaan muutenkin vain vie ratkaisua eteenpäin. Monet maat ovat hidastelleet rakenneuudistusten toimeenpanossa. Ja nyt kysymykseni teille onkin, oletteko te samaa mieltä arvioinnin kanssa siitä, että kun EKP ostaa näitä valtion obligaatioita, niin se oikeastaan voisi antaa vääriä kannustimia, vääriä kannustumuksia, kannustimia sillä lailla, että silloin nämä maat eivät välttämättä toimeenpanekaan näitä äh, uudistuksia sen vuoksi, että he kykenevät äh, näin halvalla tavalla toteuttamaan omia toimiaan. Basel kolmen kautta äh, teollisuus on joutunut ottamaan enemmän äh, kuormitusta itselleen. Ja pankkiunioni tulee myös tuomaan kustannuksia teollisuudelle ja uutta on myös se, että myös pankeilla tulee olemaan jatkossa ulkopuolista valuuttaa. Basel kolmosen myötä syntyy ylimääräisiä kustannuksia pankeille, joten tuleeko Basel III vaikuttamaan neu- negatiivisesti pankkeihin ja pankkivalvontaan. Millä tavalla sitten EKP voi tukea sitä, että PK-yritykset saisivat paremmin rahoitusta? On the first question, between, between... No, tähän ensimmäiseen kysymykseen kesäkuun ja syyskuun välillä, kuten sanoin alustuksessa, niin EKP ryhtyy useisiin toimiin TLTRO ja päätös mennä eteenpäin näiden katettujen velko, velkojen ohjelman kanssa ja ABS-ohjelman kanssa. Olemme luottavaisia siinä suhteessa, että näillä voidaan helpottaa inflaationäkymiä keskipitkällä aikavälillä ja odotamme, että niillä on merkittävä vaikutus taseemme kokoon ja se, tämä odotet, sen odotetaan kasvavan maaliskuun 2012 suuruuteen. Jos nämä toimet sitten osoittautuvat riittämättömiksi, ja että pitäisi muuttaa tätä inflaatiotavoitetta, joka on lähellä 2 prosenttia tai sen alla, tai jos inflaatio-odotukset huonontuvat, tai jos inflaatioluvut itsestään huonontuisivat, niin siinä tapauksessa EKPn neuvosto on valmis toimimaan. Sanoin, yksin, sanoin että se yksimielisesti voi ryhtyä muihin epätavanomaisiin toimiin kuin niihin, mistä on jo päätetty. Ja sen pitää olla valmis toimimaan. Viimeisimmässä kokouksessa neuvosto pyysi EKPn henkilökohtaisesti henkilöstöä ja kansallisten keskuspankkien henkilöstöä valmistelemaan tällaisia tulevia epätavanomaisia toimia ja tutkimaan niitä mahdollisuuksia. Meillä on mandaatti, jossa todetaan, että inflaation tavoitteen on oltava 2 prosentin alapuolella, mutta lähellä sitä – Tämän tapaisen kysymyksen olen aikaisemminkin vastannut. Olemme pohtineet, mitä, mitä sitten hallituksille tapahtuu ja näille erillisille valtioille. Onko näille kannustumia liikkua vai ei? Ei oikeastaan kuulu meidän Me Ei EKPtä ole luotu sitä varten, että se varmistaa sen, että hallitukset toimivat oikein. Me olimme tietoisia tästä ja tämä on tärkeä asia rahapolitiikan toimivuuden kannalta – Kuten sanoin, rakenneuudistukset tekevät rahapolitiikasta vielä tehokkaampaa, mutta meillä on mandaattimme. Sitten on näitä muita epätavanomaisia toimia, jotka saattaisivat johtaa siihen, että ostetaan monenlaisia omaisuuseriä mukaan lukien valtion velkakirjoja. No, Werner Langen. Kiitos sitten Werner Langen. Ja, herr Präsident, Sie haben am Ende... Niin, äh, herra pääjohtaja, te sanoitte lopuksi ja nyt vielä toistitte sen, että rahapolitiikka yksistään ei voi kaikkia ongelmia ratkaista. Te olette puhuneet äh, suuremmasta tuottavuudesta, budjettipolitiikasta ja niin edelleen. Kaikki tämä on varmasti totta, mutta julkisuudessa puhutaan myös muistakin ongelmista tällä hetkellä, jotka eivät liity menneisyyteen, vaan tulevaisuuteen. Ja yksi on keskustelu, jonka Rovalla Garde käynnisti. Ja esitänkin nyt teille kysymyksen ja pyydän tähän vastausta. Eikö ole välttämätöntä, että vuoden 1995 äh, velka, velkasäännöt äh, sopeutetaan nykyisyyteen pankkikriisin jälkeiseen aikaan? tähän kuuluu myös äh, uusi velkaantuminen, joka on vaikuttanut kasvu, kasvumahdollisuuksiin. Mainitsen tässä myös inflaatio, inflaation. Eikö EKP voisi, nyt kun kaasu ja öljy hinnat laskevat, niin te voisitte ottaa sen myös huomioon. Sen vuoksi, että tässä täytyy huomioida se, millä tavalla voitaisiin parantaa tuottavuutta. Toinen kysymys liittyy sitten tähän kvantitatiiviseen elvytykseen ja niihin toimenpiteisiin, mikä te olette ryhtynyt. Se ei oikeastaan ole johtanut mihinkään tuloksiin. Ja EKP eh, e eh, voi, EKP eh, e e ei ole minun mielestäni toiminut tässä nyt sellaisella tavalla kuin olisi pitäisi, koska likviditeetti tässä ei välttämättä ole se ongelma. Ja kolmas asia, tämän viikonlopun uusin ehdotus liittyen talouden kehitykseen liittyy myös reaalilainoihin. Troikan ohjelma on johtanut siihen, että tuot tuottavuus on laskenut ja johtanut, tai toimenpiteet ovat johtaneet vaikeisiin tilanteisiin. Inflaatio, deflaatio tai valuutan arvon laskeminen, mikä ei ennen ole mahdollista, niin jotain täytyy tehdä. Jonkunnäköinen korjaus tässä täytyy tehdä. asiaan uudelleen pöydällä. Thank you. I think I have... Kiitoksia. Luulen, että ymmärsin kolmesta vain kaksi kysymystä. En ehkä tätä kolmatta ymmärtänyt, mutta vastaan ensin näihin kahteen asiaan. Meidän sääntömme ovat luottamuksen ankkuri. Sellaisena niitä on noudatettava. Ne on kirjoitettu niin, että niihin sisältyy tietyn verran joustavuutta, jota voidaan käyttää. Kysytäänpä, mikä meni pienen 2003-2005? Onko näitä sääntöjä, näitä sääntöjä on muutettu? Onko näitä sääntöjä muutettu jonkun maan intressin takia, eikä siksi, että se oli tärkeää koko tämän yhteisen prosessin kannalta? Mut muutokset sääntöihin on tuonut tullessaan velkaantumista niin, että siinä vaiheessa, kun talouskriisi iski päälle, niin velkataso olivat jo valmiiksi hyvin korkealla ja ne vielä nousivat sitten talouskriisin myötä. Kysymys kuuluu, pitäisikö meidän nyt kaiken kaikkiaan jyrätä nämä säännöt niin kuin IMF ehdottaa ja aloittaa kokonaisvaltainen keskustelu asiasta vai pitäisikö meidän pitää säännöstä kiinni yksinkertaisesti ja ajatella, että on tärkeämpää monemmin molemman keskinäisen luottamuksen ja uskottavuuden takia, että pidetään kiinni säännöistä, jotka, kuten sanoin, ovat kyllä riittävän huolellisesti kirjoitettu. EKP kannattaa pikemminkin tätä jälkimmäistä. Ei EKP suosi sitä, että ryhdyttäisiin nyt kaiken kaikkiaan keskustelemaan sääntöjen muuttamisesta nyt. En ehkä ole aivan yhtä mieltä kanssanne, kun sanotte, että rahapolitiikka ei ole onnistunut. Minä oikeastaan sanoisin päinvastoin. Rahapolitiikkamme on onnistunut loistavasti. Kaikki korko, korkomme ovat alhaisempia kuin mitä ne olivat. Alhaisimmat ovat alhaisempia kuin Yhdysvalloissakin ilman tätä määrällistä elvytystä. Ja ne ovat on kaikissa maturiteeteissa, kaikilla horisonteilla ne ovat alhaisia. Vuonna 2012 selvisimme hienosti luottamuskriisistä, joka kohdistui euroon. Alensimme korkojamme ja myös talletusmahdollisuutemme korkoa niin, että pankkien on nyt maksettava, jos he haluavat parkkeerata rahojaan EKPlle sen sijaan, että ne lainaisivat niitä reaalitaloudelle. rahapolitiikalla on, on, onko rahapolitiikalla onnistettu sitten elvyttämään reaalitaloutta EU, Euroopassa? Näin ei ole, vaan, vaan on jatkettava ja on päästävä siihen, että rahapolitiikka ulottuu reaalitalouteen asti. Tarvitaan kaksi pilaria, rakenneuudistukset ja finanssipolitiikka. Minun mielestäni me olemme onnistuneet erittäin hyvin puolella ja olemme erittäin hyvin vahvistaneet pankkijärjestelmää. Pidättepä sitten pankkeista tai ette, niiden kautta kulkee edelleen 80 prosenttia luotoista reaalitalouteen. Aikaisemmin en vastannut oikeastaan kysymykseen, niin, mutta jos nyt vastaan siihen, kun kysytte, että mitä aiomme tehdä, jotta voisimme enemmän lain, lainata pk-yrityksille, niin yksi tärkeimmistä asioista, jonka olemme tehneet, oli juuri tämä kattava arvio jossa varmistettiin se, että pankkijärjestelmä on nyt terveempi ja vahvempi ja luototuskykyisempi myös pk koska niillä on enemmän pääomaa. Sitten tämä viimeinen kysymys reaalipalkoista, sitä en kyllä tajunnut, anteeksi vain. Letzte Frage war, äh... Viimeisin kysymys liittyy niihin ehdotuksiin, joita poliitikot ja taloustieteilijät ovat esittäneet. Eli se, että kun tietyt jäsenvaltiot eivät halua tehdä uudistuksia ja että siellä ei ole nostettu korkotasoa ja jos velkat jos, jos velkataso tulee olemaan vuoteen 2050 65 prosenttia. Sen vuoksi halusimme tietää, onko olemassa mitään tällaista oikaisu, oikaisufaktoria, jotta voitaisiin vaikuttaa sääntöihin, jotka on kirjoitettu vuonna 1998, eli siis yli 15 vuotta sitten, eli että näitä sääntöjä voitaisiin sopeuttaa. I, I think, I think it's some... Niin uskon, että me mietimme tätä ja keskustelemme tästä. Ei nyt ole tästä esittää sen enempää kantaa juuri nyt, mutta joka tapauksessa tässä pyritään kannustamaan hallituksia oikeaan suuntaan. Tästä jo puhuinkin, ja tämä on juuri tuolla talousarviopuolella totta, kun on kyse alhaisista korkotasoista, ja näin voidaan viivyttää mm, muita toimia julkisten menojen laskemiseksi, mutta joka tapauksessa muillakin aloilla voidaan havaita rakenneuudistusten toimia toimimattomuuden ja korkotason välinen yhteys. Thank you. Renato Soru. Kiitokset sitten Renato Sorru. Hei, eh, grazie, presidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Pääjohtaja Draghi on erittäin hyödyllistä kuunnella teitä täällä. Se auttaa selkeyttämään asioita. Haluaisin eh, kysyä teiltä asiasta, johon jo viittasitte 80 prosenttia Euroopassa luotosta menee pankkien kautta. EKPn rahapolitiikka ei ole näin ollen yhtä tehokasta kuin muissa tilanteissa, jossa on vähemmän pankkien välitystä. Näin ollen voidaan suoraan vaikuttaa politiikalla yritysten rahoitustarpeisiin viimeisimmässä Euroopan pankkijärjestelmän arviossa osoitettiin, että pää, että pankit ovat asiallisesti pääomitettuja. Voiko olla niin, että rahapolitiikka ei kuitenkaan ulotu pk-yrityksille asti, erityisesti siksi, että tämän tyyppiseen rahoitukseen liittyy pankkien suurempaa pääoman käyttöä, erityisesti pankkeissa, joiden, jotka eivät ole riittävällä tavalla pääomitettuja. Nämä pankit eivät sitten halua niin paljon luottoa antaa. Loppujen lopuksi päädytään aina tähän samaan kysymykseen. Rahapolitiikalla on tehty paljon, kun on alennettu korkoja, mutta se ei vielä yksin riitä, niin kuin tekin sanoitte. Jos saadaan aikaan uudistuksia, joilla talouksista tulee kilpailukykyisempiä, niin rahapolitiikallakin on enemmän vaikutusta. Uudistuksia tarvitaan myös työmarkkinoilla markkinoilla muuten. Erityisesti olisi saatava luottamus palaamaan. Ancora una, eh, un'iniezione di investimenti pubblici e privati. Mutta puuttuu vielä yksityisiä julkisen mm, investointipolitiikka ja finanssipolitiikka. Puhutaan tästä 300 miljardista eurosta, josta kukaan ei ole kuitenkaan osannut sanoa, miten se rahoitetaan. Viime päivinä on puhuttu uudesta sijoitusrahastosta, jonka vipuvaikutus voisi olla 5 tai 10 niin että loppujen lopuksi saataisiin rahoitusta yksityisen ja julkisen sektorin hankkeille Euroopassa. Mitä teidän mielestänne EKP voisi tehdä, jotta voitaisiin rahoittaa tätä Junckerin suunnitelmaa? Per eh, l'irreversibilità dell'euro ei ole kyse ainoastaan siitä, että eurossa ollaan ja pysytään, mutta olisi tärkeää saada myös kasvuun pääseminen. Olisi vähän lievennettävä monien maiden raakaa sosiaalista tilannetta. Kiitoksia. Thank you. The, um, in the euro, the euro... Euroalue on hyvin erilainen kuin äh, Yhdysvallat sillä tavalla, että 80 prosenttia rahavirroista tulee pankkiviran kautta ja USA se on toisinpäin, jossa vain 30 prosenttia, jopa vähemmän tulee pankkijärjestelmän kautta. Kumpi näistä sitten järjestelmistä on parempi? No se oppi, minkä me olemme saaneet menneistä vuosista on, että mikäli pankit jostain syystä joutuvat pitkäaikaisen heikkouden valtaan, niin silloin ne eivät äh, luo äh, rahaa. Ja silloin nämä luotot äh, eivät tavoita todellista taloutta, koska pankkikanavat ovat heikoilla. Se, mitä tänä aikana, viimeisen kolmen, neljän vuoden aikana me olemme nähneet eh, hyvin paljon eh, luottovirtojen laskeutumista 2011, 12 ja 13 erityisesti. Nyt me näemme, että tämä heikoin tilanne olisi kau- jo takanamme ja että nyt tilanne saattaa olla jo, jopa positiivinen tulevien kuukaudien eh, luottovirroille. Mutta jos me ajattelemme, että ei vain pankkilainat, vaan myös pääomamarkkinoiden lainat ja, ja osakerahoitus, ja katselemme kaikkia näitä rahoitus- lähteitä yhdessä, niin me näemme, että nämä kaksi viimeistä, eli pääomamarkkinoiden rahoitus ja osakerahoitus, ovat enemmän kuin kompensoineet pankkilainojen äh, laskun viimeisen kolmen neljän vuoden aikana. Joten johtopäätöksenä on kaksi äh, johtopäätöstä. Eli Onko tämä tilanne? Ei, koska yleisesti ottaen PK-yrityksillä ei ole pääsyä pääomamarkkinoiden rahoitukseen, joten tämä rahoitusmarkkinat tuovat, antavat lainoja suurille yrityksille ja pk-yrityksille ei. Ja kuitenkin 70-80 prosenttia työllisyydestä tulee pk-yritysten taholta. Ja toinen johtopäätös on se, että pitäisikö meidän luoda politiikkaa enemmän siihen, että meillä olisi vahvemmat pääomamarkkinat kuin nyt, niin että taloudet olisivat vähemmän riippuvaisia pankkijärjestelmistä tulevaisuudessa? Vastaus on kyllä ehdottomasti. Ja sen vuoksi me pidämmekin hyvänä tätä ehdotusta, jonka komission puheenjohtaja on tehnyt tällaisesta pääomamarkkinaunionista, jossa komissio ja te jota komissio ja te tulette työstämään vuoden 2015 aikana. Nämä erityiset investointiohjelmat, joita komission puheenjohtaja on esittänyt, ja pidämme sitä erittäin hyvänä, mutta EKPllä ei ole kuitenkaan ollut roolia tässä rahoituksessa, ja meidän täytyy odottaa sitä, että komissio esittelee asian, jotta me tietäisimme enemmän yksityiskohtaisesti näistä suunnitelmista. Kiitos. Thank you. Next speaker, Danuta Hübner. Kiitokset ja Danuta Hübner. Uh, Kiitoksia puheenjohtaja pääjohtaja Draghi, kun te ilmoititte EKPn aikomusta lopettaa ABS-operaatio, teitte selväksi, että tarkoitatte aloittaa seniori ja muiden vakuudellisten metsäniineen etuoikeusluokan ostot. Nyt te olette useassa yhteydessä puhuneet tästä metsäniinestä, että se olisi jäsenvaltioiden takaamaa Minun käsittääkseni reaktiot jäsenvaltiolta tähän mennessä ovat osoittaneet, että on hyvin vähän, jos ollenkaan haluaa ryhtyä tämän tyyppisiin vakuuksiin. Kysymykseni siis kuuluu liittyen siihen, mitä tänään sanoit, koskien sitä, että EKP edelleen tekee mitä vain tarvitaan. Mitä te tekisitte sitten? Oletteko valmiita luovuttamaan, luopumaan näistä metsäniineistä ja, ja, ja tyytymään siihen, että seniori luokka riittää vai jatkatteko eteenpäin metsänini oikeusluokalla ilman jäsenvaltioiden vakuuksia, ilman, eli siis hyödyntämättä täysin ABSn potentiaalia. Toinen kysymys makrovakavarauden valvonnasta SSMstä. Tiedämme ja Rovan Uilta kuulimme, että SSM on makrotason vakavarauden valvoja mekanismeilla voidaan pakottaa korkeampia pääomapuskureita ja voidaan myös pakottaa hyväksymään tiukempia e- toimia, joiden tarkoituksena on vähentää makrotason vakavaraisuusriskejä. Tietenkin tiedätte, että e- järjestelmän riskikomitea on edelleen merkittävin elin Euroopan unionissa, jonka tehtävänä on valvoa makrotason vakavaraisuutta mikä tulee olemaan makrotason vakavaraisuuden valvonta, kun ajatellaan työnjakoa teidän SSM ja järjestelmän riskikomitean välillä, jonka tehtäviin se myös kuuluu. Kiitoksia. Ähm. Kiitokset. Niin, tämä toinen kysymys kuuluu oikeastaan seuraavaan osastoon vasta, mutta ensimmäiseen niin viittasitte juuri siihen, että EKPstä olisi tullut paha pankki. Minä Minun, minun on todellakin vaikea käsittää, miten tällainen ajatus on syntynyt. Haluaisin selostaa sitä, mitä me teemme ABS-järjestelmässä. No, ensiksikin täytyy muistaa, että me kutsumme samalla nimellä hyvinkin erilaisia asioita. Yhdysvalloissa ABS oikeastaan tarkoittaa tuossa subprime lainoja joita ei oikeastaan ole unionissa. Ja jos me otamme koko kaiken mahdollisen rahoituksen vuodesta 2007 aina vuoteen 2013 asti, niin tuo taso on ollut 18,4 Yhdysvalloissa, Euroopassa 1,5. Tuo, ja me kutsumme kuitenkin samalla nimellä kahta aivan eri asiaa mutta näitä abs ei kaikkia osteta, vaan vain joitakin esimerkiksi vaikkapa näitä vakuuksia, joiden taku on 0,01 prosentti ja sitten kuluttajalainoihin perustuvien abs on 0,04 0,4 prosenttia mutta me ostamme kuitenkin vain näitä senioriluokan muotoja, joiden taso on jopa vielä alhaisempi. Joten jos me nyt sitten käytämme EKPstä tätä pahan pankin nimeä, niin se ei kyllä ole oikein. Ja sitten puhun näistä metsänin luokasta se on siis riskiosastossa, mutta ei kuitenkaan kaikkeista vaarallisin ja siitä syystä me ostamme niitä vain, jos niillä on tietyt vakuudet ja me emme ole muuttaneet tätä, me ostamme kaikki vakuudelliset kylläkin edelleenkin ja tiedän, että nyt jotkut joidenkin hallitusten ensireaktio oli se, että oli kielteinen. Tosin tilanne ei ollutkaan ihan täysin niin. Jotkut hallitukset vastustavat tätä täysin, jotkut puolestaan puoltavat tätä ja hämmästyttävää kyllä su- suurin osa tai ellei jopa kaikki hallitukset jo toimivatkin näin ja käyttävät näitä metsänin luokan velkoja. Jos ajattelemme depota Ranskassa ja Kaassa de Depositia Italiassa ja samantyyppinen on Espanjassa ja Saksassakin. Ja nämä ollut toimivat juuri tällä tavalla joten tässä on koordinoinnin ongelma ja myös sitten yhdessä oppimisen ongelma. Mutta nyt me olemme aloittaneet tästä senioritasosta kyllä, senioritason ostoista aluksi. Thank you. Aika ei ole seura- lisäkysymyksiin. Peter Simon. Ja, Herr Präsident, trotz der weiteren... Niin, äh, pääjohtaja, äh, EKPn ohjauskorko on lähellä nollaa ja siitä huolimatta reaalitaloudessa varsinkin PK-yritykset eivät saa sitä rahaa, jota tarvitsevat. Minun kysymykseni, mitä pitkällä aikavälillä EKP ylipäätään pystyy tekemään? Mitä te voitte tehdä tai miten te voitte reagoida niin, että PK-yritykset saisivat tätä rahaa? Ja antakaa meille ohjeita lainsäätäjänä ja jäsenvaltioille niin, että nämä rakennemuutokset saataisiin käyntiin jäsenvaltioissa ja että saataisiin tämä kuilu täytettyä. Tämä koskee sitä, että pankkeja on toki tarpeeksi välttämättä, mutta niitä ei välttämättä käytetä, taikka ylipäätään PK-yrityksille ei tarjota rahoitusta. Ja sitten ihan lyhykäinen kysymys vielä hieman toisesta näkökulmasta, nimittäin päämarkkinaunionista. Tavoitteenhan on se, että parannetaan yritysten rahoitusta ja että ne olisivat riippumattomampia pankkien rahoituksesta. Minua kiinnostaisi, mitä elementtejä te henkilökohtaisesti pidätte tärkeinä päämarkkinaunionin luomiseksi ja mikä rooli teidän mielestänne EKPllä voisi konkreettisesti olla, kun luodaan pääomamarkkinoita? Kiitos. Thank you. Kiitoksia. Ensinnäkin haluaisin sanoa, että tilanne on parantunut myös PK-yrityksille. Tästä on kaksi seurantaa. Toinen niistä on säännönmukainen pankkien lai, lainaus seuranta, jota johtaa EKP. Sitten on toinen on PK-yrityksiä koskeva seuranta, jota komissio itse tekee, SF, e seuranta Nämä molemmat seurannat ovat osoittaneet, että tilanne on parantunut tietystä lainaus- ja luotonantostandardista on tullut vähemmän taikkoja kuin mitä ne olivat aikaisemmin. Pankkijärjestelmän riskinarviointi on parantunut merkittävällä tavalla, mutta kuitenkin meidän on huomattava myös se seikka, että luottohan on, tarko, tarkoittaa kahta asiaa, antoluottoa ja ottoluottoa lainaa Ja näin ollen ne luotonantajien rajoitteet ovat kyllä vähän löyhentyneet näissä eri seurantakertomuksissa viimeisen puolentoista vuoden aikana, mutta ne ovat vielä historiallisesti hyvin tiukkoja, jos niitä verrataan pitkän aikavälin keskiarvoihin, mutta ne ovat vähemmän ja vähemmän tiukkoja. Samaan aikaan on nähty, että, että investointeja varten luoton kysyntä on hieman elpynyt mutta sitä, sitä ei vielä riittävällä tavalla ole näkyvissä. Meillä on, meidän pitää olla tässä kyllä hyvin varovaisia, mutta on meillä hieman luottamusta siihen, että luottosykli on nyt menossa parempaan suuntaan, mutta kyllä meidän pitäisi nähdä vielä selkeät vaikutukset pk-yrityksille. Sitten vielä kaksi pk-yrityksiä koskevaa huomiota. ei ole mitenkään helppoa antaa pk-yrityksille luottoa, koska perinteisesti, tai sanotaanpa vaikka niin, että joissakin maissa pk-yritykset historiallisesti ovat velkaantuneet liiallisesti pääomaa, omaa pääomaa pk-yrityksessä on vähän, on hyvin vähän. Toisekseen, jos kaikkia pk-yrityksiä halutaan, kä, kä, halutaanko kaikkia pk-yrityksiä kohdella samalla tavalla, minulle ei. On, on maita, joissa vievät, vienti pk yritykset toimivat oikein hyvin. Ongelma on lähinnä sisäisessä kysynnässä. PK-yritykset, jotka työskentelevät sisäisen kysynnän pohjalta, ovat vielä heikkoja ja niillä ei ole riittävästi omapääomaa eikä velkaa eikä mahdollisuuksia tehdä uusia investointeja, joten uskon, että portaittain rahapolitiikan vaikutukset kyllä näkyvät kaikkialla taloudessa ja tämä yhdessä muiden tekijöiden kanssa, kuten nämä al, al, alhaisen hintaiset palvelut ovat myös tärkeitä, mutta tämä on hidas prosessi, niin kuin olemme nähneet. Pääomamarkkinaunionista kysyitte, mikä voisi olla EKPn rooli. EKP suosii voimakkaasti sitä, että vähennettäisiin euroalueen riippuvuutta pankkeista, että lisättäisiin pääomamarkkinoiden merkitystä ja yhteistyötä tarvitaan komission kanssa tässä hyvin tärkeässä hankkeessa. Thank you. Next speaker. Kiitos. Sitten Ludek Niedermayer. Uh, Mr. Chairman. Kiitokset puheenjohtaja. Hyvä Draghi. Toivon mitä parasta onnea ja menestystä uusissa tehtävissä. Varmaankin on nyt EKPssä jännittävät ajat tätä valvontaa nyt hoitaa ja myös saada sitten lisää valtaakin, mihin viittasittekin tässä äskettäin. Mm, tuohon alustukseen puutuisin. Mainitsitte, että haluaisitte konkreettisia uudistuksia nähdä monissa maissa lyhyellä aikavälillä näin talous paranisi, niin taloustilanne paranisi ja myös haluaisitte myös pitkän aikavälin visioita. Eli minä haluaisinkin kysyä, pysy pyytää teiltä konkreettisia esimerkkejä näistä lyhyen aikavälin sitoumuksista ja myös miten haluaisitte nähdä asian kehittyvän Euroopassa, tämän taloushallinnon järjestelmän kehittyvän Euroopassa. Ja myös kiinnittäisin huomiota siihen, että alussa mainitsitte pankkien välisen järjestelmän puuttumisesta avoimen menetelmällä, että olette tehnyt varmasti mainiota työtä asian eteen, mutta miten nyt sitten näette tämän hätä, likviditeetit, avun tarjoamisen juuri pankkiunionin kehittymisen näkökulmasta? On, on the, on the first question. Ensimmäinen kysymys. Totta, on lyhyen aikavälin ja pitkän aikavälin sitoumuksia, joita on tehtävä. Lyhyen aikavälin sitoumukset Niihin liittyvät tämä rakenneuudistukset, joista olemme puhuneet aikaisemmin moneen kertaan, sekä sisämarkkinalainsäädännön äh, loppuun vieminen, kilpailukyvyn parantaminen ja työmarkkinauudistukset. Mutta nämä ovat kaikki erillisiä kategorioita ja jokaisella jäsenvaltiolla on oma ö, äh, muutosagendansa. Mutta se, mitä minä tässä nyt yritän saada läpi, on hyvin yksinkertainen. Me olemme miettineet ja miettineet ja analysoineet näitä uudistuksia ja hyvin vähän on tavallaan puhumatta ja, ja, ja tutkimatta. Nyt on aika toteuttaa. Nyt on aika tehdä päätöksiä. Ja olen täysin tietoinen siitä, että päätökset ovat hankalia, koska välillä ne muuttavat syvästi sitä, millä tavalla yhteiskunta on organisoitu ja millä tavalla sitä on hallinnoitu monta vuotta. On selvää, että näitä päätöksiä, nämä päätökset on tehtävä. Toinen asia on sitten, ovat nämä pitkän aikavälin sitoumukset. että Jos palaa taaksepäin ja tutkii viimeisen no, 30, jopa 40 vuoden kokemuksia, niin silloin näkee, että integroitumisen prosessi on muuttunut vuosien aikana. Nimittäin erittäin suvereenisuuden jakaminen, eli siis tietyillä alueilla, esimerkiksi rahapolitiikassa, ennen kuin meillä oli euro, niin monet maat olivat menettäneet oikeastaan suvereenisuutensa rahapolitiikan alalla täysin eri syistä. Ja sillä sitten euron ja EKPn kehittäminen, eh, niiden kautta jaetaan sitten tavallaan rahapolitiikkaa ja rahapolitiikan suverenisuutta. Sama asia koskee pankkiunionia. Markkinoiden suverenisuus eh, johti siihen, että pankit menettivät suveru, su, suverenisuutensa. Ja budjettiunioni kun meillä aikaisemmin ei ollut mitään yhteisiä sääntöjä, nyt meillä on täysin äh, yhtenäinen budjettikuri ja yhteiset säännöt. Ja niin edelleen ja niin edelleen. On selvää, että tämä on nyt meidän kokemuksemme ja tämän kokemuksen pohjalta meidän tulisi sitten suunnitella ja rakentaa seuraavat askelet ja ne ovat näitä pitkän aikavälin sitoumuksia. Tämä tehdään kahdella tavalla. Ensinnäkin laajennetaan yhteisten sääntöjen aluetta. Voisimme ottaa mukaan tiettyjä yhtäläistä rakennemuutosten hallintaa ja sitten toinen hieman monimutkaisempi asia on se, että siirtyisimme säännöistä instituutioihin. Ja tähän nyt pysähdyn, koska ei ole minun tehtäväni tai minun toimivaltuuksissani lähteä käsittelemään seuraavia askelia. Thank you, Alfred Sand. Kiitokset ja sitten Alfred Sand. Kiitoksia. Niin, Draghi, minä ihailen teidän kykyänne ristiriitaisia poliittisia tavoitteita hallinnoida ja selvitä näissä kysymyksissä. Teillä ei ole Euroopan tason eikä kansallisen tason valitsijoita takanaan, mutta kuitenkin perehdyksillä ne on valtavat poliittiset vaikutukset ja myös lausumilla ne on valtava vaikutus. Ja tässä kyllä sitten odotetaan, odotetaan muutoksia euroalueelle ja odotetaan teiltä myös suuntaviivoja. EKPllä on maailmanlaajuisesti katsottuna rajoitetut mahdollisuudet ja on täytynyt nyt sitten täytyy nyt pohjautua näihin äh, lausuntoihin ja sitten saatetaan joutua siihen tilanteeseen, että myös mennään mandaatin yli. No, te olette kiinnittäneet huomiota euroalueen vahvistamiseen ja mm, rahoituslaitosten vahvistamiseen. Ette ole puhunut ainoastaan rahoitusunionista ja tämä tarkoittaa sitten kansalliset rajat ylittävien rakenteiden muuttamista. Ja tästä päädytytäänkin sitten ristiriitaan. Eurooppalaiset sinänsä tukevat euroa, mutta eivät liittovaltiotason unionia ja näin monissa maissa on kasvanut tuo unionin vastaisuus ja tämä, tämä toimet nyt vain saattaisivat kiihdyttää näin, tätä kehitystä. No, miten näitä ristiriitaisuuksia voidaan vielä sietää? Poliittiset valinnat, joita on nyt tehty, täytyy miettiä, onko tullut aika todellakin nyt tehdä todellisia päätöksiä euroalueen tulevaisuutta ajatellen, ajatellen kun tässä on nyt käy, toimittu paljon heikommin kuin muut vastaavat alueet maailmanlaajuisesti. Well, thanks first of all, thanks. Kiitoksia näistä kauniista sanoista, joita teillä oli EKPlle ja järjestelmäkomitealle nämä kehut oikeastaan menevät näiden puitteiden perustajille kuin nykyisille jäsenille pikemminkin. Meidän on hyvin huolellisesti ilmaistava itseämme mandaattimme sisällä toiminnan politiikassa ja eri asioissa on asioita, jotka liittyvät finanssipoliittiseen vakauteen ja vielä enemmän hintavakauteen – niin siinä mielessä EKP on puhuttava näistä asioista. Haluaisin nyt vastata tärkeimpään huomioonne. Sanoitte, että Euroopan rahaunionin rahapoliittisen unionin syventäminen nopeuttaisi eroavaisuuksien jäsenvaltioiden välillä. Olemme toki sitä mieltä, että euroalueen on laajennuttava. Työttömyysluvut ovat sietämättömiä ja nykytilanne ei ole hyvä. Nuorisotyöttömyysluvut ovat sosiaalisesti sietämättömiä. Olemme siis yhtä mieltä siitä, että euroalueen on kasvattava, mutta oletteko sitä mieltä, että euroalue ei kasva johtuen eurosta? Tässä minun on vaikea seurata järkeilyänne. Jos nyt katsotaan viimeistä vuosineljännestä BKT-tietoja, niin näemme, että 14 maata olivat positiivisen kasvun tiellä – joillakin kasvu oli 2-4 prosenttia vuositasolla. Sitten siellä on kaksi maata, jotka ovat taantumassa. Ja kaksi, ellen erehdy, ovat tässä stagnaation tilassa. Kiitoksia. Thank you, Brian Hayes. Kiitos sitten Brian Hayes. Uh, thank you, President. Uh... Kiitos pääjohtaja Draghi, viimeksi kun olitte täällä valiokunnassa, kysyin teiltä tästä Irlannin tutkimuksista liittyen tähän bailout-tilanteeseen Irlannissa ja sen suhteesta EKB. Haluaisin kiinnittää teitä siitä, että, tai sitä, että EKP on julkistanut nämä kirjeet. Minusta on tärkeää, että Irlannin kansa näki nämä kirjeet ja että ne on asetettu myös asiayhteyteen. Ja mikä tästä ei tapahtunut teidän aikananne? Se tapahtui ennen kuin te tulitte ekp ja hyväksyn myös sen, että tämä 2010 talousohjelma Irlannin kohdalla oli realiteettia, koska kaksi vuotta aikaisempi tilanne oli johtanut siihen, että Irlanti ei kyennyt enää toimimaan. No kysymykseni liittyy nyt tulevaisuuteen eikä menneisyyteen. Täällä aikaisemmatkin puhuit jo siitä, millä tavalla EKP olisi ollut mukana tähän Irlannin tutkimukseen, tähän tutkimukseen, joka otettiin pois Irlannin parlamentilta. Ei tässä ole kysymys mistään noita vainosta. On tärkeää, että Irlannin kansa saa totuuden mutta on tärkeää myös, että EKP, kuten te sanoitte oikeutetusti vastauksessani niin toiselle kollegalle, on vastuussa myös tästä ja siitä, että 25 prosenttia tästä hätäavusta investoitiin pieneen maahan 2008. Voitteko te vahvistaa valiokunnalle, että olette tietoinen tästä tutkimuksesta ja että kannatte EKPn osuuden siinä ja että EKP toimisi jonkinnäköisenä kommunikointikanavana tämän tutkimuksen ja EKPn välillä. Ja kolmanneksi, se tutkimusmateriaali, mitä EKPllä on ajatellen kaikkea sitä, mitä tapahtui 2008, 2009, 2010, että kaikki tämä informaatio annetaan tämän tutkimuksen käyttöön, mikäli ne sitä tarvitsevat. Olen samaa mieltä kanssanne siitä, että EKP on vastuussa e, parlamentin suuntaan, mutta EKP on vastuussa myös kaikille Euroopan unionin kansalaisille. Ja se, että Irlannissa on nyt tällainen tutkimus, että se tehdään ilman EKPtä, niin se on vähän niin kuin esitettäisiin Hamlettia ja prinssi jätettäisiin kotiin arvoisa puhemies Kiitos. Kuten te sanoitte, niin EKP eurooppalaisena toimielimenä on vastuullinen teille, Euroopan parlamentille. Joten sinällään me emme virallisesti osallistu kansallisen parlamentin tutkimustyöhön tai tähän tutkimukseen. Me emme ole keskustelleet siitä, minkälainen tämä epävirallinen osallistuminen, minkä muotoinen se voisi olla. Siitä ei ole puhuttu. Me olemme miettineet ja tulemme miettimään tätä asiaa. Myös äh, kymmenen päivää sitten, kuten te sanoitte, EKP julkisti omalla nettisivustollaan paljon äh, asiakirjoja, jotka liittyvät Irlantiin. Eikä tässä ole kysymys ainoastaan tästä kirjeenvaihdosta Trichén ja Lenehanin välillä, vaan siinä on myös koko joukko EKPn oikeudellisia kantoja, puheita ja niin edelleen. Joten tällä hetkellä me olemme nyt julkaisseet tämän ja mietimme julkaisemmeko enemmän ja katsotaan kuinka käy. Vähän selkeyttä vielä tähän asiaan, kun sanoit, että, että muodollisesti ette osallistu kyselyyn kuitenkin teillä on henkilö, joka on EKPssä nimitetty tähän asiaan jolla on asiakirjoja käytettävissä tutkimusta varten, jos tällainen valinta tehdään voidaanko näihin molempiin ehtoihin siis myöntää vastata? What shape? No, vastaus on se, että se liittyy siitä, minkä muotoinen, minkälainen tämä mahdollinen epävirallinen osallistuminen on. Minä vastasin tähän jo, mutta me emme ole vielä tähän mitään päättäneet. Meillä ei ole nimitettyä henkilöä eikä mitään tietoa siitä, mitä muuta asiakirjoja me saatamme antaa käytettäviin. Kiitos. Thank you. We appreciate your words about accountability the European Parliament. Niin, kiitoksia tästä täällä. Sitten vielä Pervans Beresin puheenvuoro. Kiitoksia puheenjohtaja, hyvää pääjohtaja. Kun meillä nyt Euroopan tasolla on pankkiunioni, keskustelu on alkanut pankkien rakenteesta. Haluaisin arvioinnin koskien sitä, kuinka on tärkeää tällainen mahdollinen pankkien rakenteen uudistaminen on, ottaen huomioon EKPn mandaatti, järjestelmä siis. Sitten yksi kysymys. Itse sanoitte, että Euroopan talous varmastikin liikaa nojautuu pankkijärjestelmän rahoitukseen. Pankkijärjestelmän takeet ovat maksaneet jäsenvaltioiden talouksille paljon myös Euroopan järjestelmään. Paljon on tehty pankkien pelastamiseksi. Ja jos pankit eivät ole taloutta rahoittamassa, niin eikö se ole liian paljon maksettu ainoastaan järjestelmän riskin lieventämiseksi? Sitten vielä kolmas kysymys. Kristian Nuojaja on todennut, että keskuspankki voisi ostaa valtion velkaa tarvittaessa. Voisitteko kommentoida tätä lausuntoa? Christian Noyen, voisitteko kommentoida tätä Christian Noyen lausuntoa? On, on, on the first point, uh, uh niin, ensimmäiseen kohtaan keskuspankki ei ole vielä um, muodostanut kantaansa tähän merkittävään kysymykseen pankin ihanne rakenteesta tällä alueella. Meidän pitäisi pikapuoliin kuitenkin saada tuo kantamme aikaan ja kerron teille sitten heti, kun kanta on valmis. Ja syy siihen, miksi tämä, tässä ei nyt ole kyse mistään aivan ilmiselvästä asiasta, niin itse asiassa vastaakin jo toiseen kysymykseen. Me, me haluaisimme vähentää järjestelmän riskua, emmekä, riskejä, emmekä pikemminkään laajentaa sitä pankkijärjestelmän sisällä. Ja samanaikaisesti meidän täytyy toimia hyvin varovaisesti siinä, mitkä toimet sitten laajentavat tätä järjestelmäriskiä ja sen takia se pitäisi erottaa muusta pankkijärjestelmästä. Mutta minä ainoastaan sanon nyt vain sanoakseni, ilmoittaakseni, miten vaikea tämä on ja miksi mitään kantaa ei ole vielä määritelty, mutta kohta puoliin se kuitenkin hetkellä minä hyvänsä näiden monien keskustelujen jälkeen varmasti muodostetaan. Ja vielä viimeisestä kysymyksestä seuraavaa. Vastaus on kyllä. Kyllä tämä kuuluu meidän mandaattiimme. Ja kuten sanoin aikaisemmin, EKP-neuvosto halusi tehdä selväksi ensinnäkin sen, että se on yksimielisesti sitoutunut toimimaan. Eli se voi vielä ryhtyä toisiin, uusiin epätavanomaisiin toimiin, mikäli keski pitkän aikavälin inflaatioennusteet ovat liian huonoja, mutta se on myös valmis toimimaan – pyytämällä EKPn henkilökuntaa ja komiteoita tutkimaan ja valmistelemaan asiakirjoja tältä rintamalta. Thank. Yes. Olkaa hyvä. Niin halusin vielä todeta, kun sanoitte, että me on katsottava mitään toimintaa ne pankit harjoittavat, jotka saattavat aiheuttaa suurinta järjestelmän riskiä. Äh, jos ajatellaan, että pankkeja, jotka ottavat luottoa omaan toimintaansa ja se johtaa järjestelmäriskiin, niin tällaista pelkään, niin jos olemme juuri tällaisen järjestelmän perustaneet. Nyt kun puhutaan pääoma äh, markkinaunionista ja toisenlaisista rahoitusjärjestelmistä ja pk-yrityksille. Tätä on esitetty vaihtoehtoina. Jos siis pankkien tehtävänä ei ole luotottaa investointeja reaalitaloudesta, niin mitä hyötyä niistä sitten on? I think you're right. <laughs> Minusta sinä olet aivan oikeassa. Well, no, Huuto ilman mikrofonia. We do, we do need, uh, if I may say, me, no se oppi, minkä me olemme saaneet, on, että pankit voivat joutua tilanteeseen, jossa ne eivät enää kykene toimimaan. Ja me emme halua tätä toistaa uudelleen. Me emme halua elää uudelleen sellaista tilannetta. Ja me, ole, me saavutamme tämän tilanteen kahdella tavalla. Ensinnäkin meidän täytyy tehdä pankeista vahvempia, paremmin pääomitettuja, parempia riskihallintaa ja että ne toimivat oikealla tavalla. Ja toisekseen emme kuitenkaan halua olla riippuvaisia pelkästään pankeista, vaan meillä täytyy olla myös toinen rahoituskanava taloudelle. Eli tämä on tämä tulevaisuuden haaste, koska ihan kuten te sanotte, tilanne on ollut aika tuskallinen. Thank you. Thank you. No niin, kiitos. Ja sitten vielä viimeinen puhuja Mattu Cello. Si, grazie, presidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Pääjohtaja Draghi, haluaisin kiittää teitä siitä, että olette valinneet lokakuussa Napolin EKPn keskukseksi. Toivon, että Napoli suoriutui hyvin tästä tärkeän tilaisuuden järjestämisestä. Pari asiaa ensinnäkin stressitesti raporttien ja valaisujen luonnoksista koskien Monte dei Paschi di Siena pankkia. Toskanan pankki on äh, ilmoittanut noin 2,5 miljardin pääomalisäyksestä. Äh, osakemarkkinoilla onko paljon värinää, olisiko tähän pääomaan nostoehdotukseen reagoitava? Tiedämme, että odotukset ovat korkealla koskien näitä vastauksia. Sitten toinen kysymys. 19 istituti di credito hanno 19 luottolaitosta suoriutuvat stressitesteistä, mutta niillä on vielä haavoittuvuutta johtuen ongelmallisista altistumisista. Jos nyt tulisi jotakin uusia La soluzione che si può proporre eh, rispetto... Basel kolmosen pohjalta näitä uusia ostoja tehtäisiin. Mihin se johtuu? Voitaisiinko ajatella, että ongelmalliset salkut myytäisiin? Sitten vielä usein asioita tiedämme, että ensi viikolla me, viime viikolla merkittäviä kansainvälisiä pankkeja on sakotettu yli neljällä miljardilla johtuen eri valtokurssia kysymyksiä ja korkean tason tradereiden toiminta. Missä määrin EKP voi toimia, kun pyritään manipuloimaan valuuttakursseja kansainvälisellä tasolla? Miten voitte välttää markkinoiden manipuloinnin euroalueen ulkopuolelta tulevissa pyrkimyksissä? Thank you. On, uh, on the first, I mean... Kiitos tätä ehdotusta ensimmäistä, ensimmäisen kysymykseen. Tätä on analysoitu ja sitten kun tämä analysointi on viety päätökseen, niin se tulee tietoon. En ole ihan varma, onko meillä tässä mitään selkeää määräaikaa, mihin mennessä tähän pitää vastata. Mutta selvää on, että mitä tähän täytäntöönpan aikaan tulee, niin pankilla on kuusi kuukautta aikaa, mikäli siellä on on, on löydetty tällainen pääomavaje ja yhdeksän kuukautta, jos se on löydetty tässä stressitestissä. Mutta en ole nyt ihan vakuuttunut, onko tässä jotain määräaikaa, miten nopeasti yhteisen valvontamekanismin on tähän vastattava. Koska siinä on kolme asiaa, kolme ehtoa, joiden on täytyttävä. Ja sitten kolmas kysymys EKP työskentelee sekä institutionaalisella, julkisella että yksityisellä tasolla pyrkiäkseen edistämään tällaisten benchmarkkien kehittämistä, jotka perustuvat todellisille transaktioille, eikä vain millekään malleille tai arvauksille. Me jatkamme tämän asian työstämistä läheisellä yhteistyöllä kaikkien keskuspankkien kanssa maailmassa, samoin kuin FSBn kanssa. En oikein kuitenkaan ymmärtänyt teidän toista kysymystä, niin Voisitteko te toistaa se minulle? Kiitos. Teacher. Toki, toki. Niin, mehän tiedämme, että stressitestin suorittamista laitoksista. 19 on hyvin haavoittuvia johtuen niiden taseissa olevista ongelmallisista riskeistä. Tiedämme, että mikäli kriisi vielä vaikea pahenee johtuen mahdollisesti Basel kolmosen täytäntöönpanosta nämä luottolaitokset joutuvat vaikeuksiin. Onko tämä totta? Kuinka voitaisiin tähän tilanteeseen reagoida? Voisiko tulla jonkinlaisia neuvonantajia käsittelemään näitä ongelmallisia salkkuja? No näiden luottolaitosten tilannehan on arvioitu tuossa taseen läpivalaisussa ja stressitesteissä. Niissä on myös tällainen hyvin vaikea olosuhdetilanne, skenaario mukana, erityisesti niissä maissa, joissa taantuma on kestänyt kauan. Stressitesteissä on ollut mukana myös uusi taantuma, uusi romahdus, aika vakavat olosuhteiden pahenemiset on tässä mukana. Anteeksi vain, unohdin puhua englantia, kun vahingossa lipsahdin Italian puolelle vaistonvaraisesti, mutta jatketaanpa niin sanoisin, että pankit on kyllä tiukasti testattu ajatellen erittäin vaikeita tilanteita. Voisiko tämä sitten sulkea pois onnettomuudet pankkialalla tulevaisuudessa? Ei tietenkään, ja siksi yhteinen pankkivalvoja, joka yhteistyössä kansallisten valvojen kanssa ryhtyy paikkaaviin toimiin. Thank you very much to... Kiitoksia oikein paljon keskuspankin pääjohtaja Mario Dragille. Ja nyt päätämme tähän rahapoliittisen vuoropuhelun äh, vuodelta 2014. Seuraava 2015 äh, vuoropuhelun päivämäärät teille kerrotaan äh, pian. Kahden minuutin tauko ja sitten jatkamme kohtaan viisi esityslistalla.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 let's start. No niin, hyvät kollegat, jatkamme seuraavaa esityslistan kohtaan, joka on julkinen kuuleminen Mario Dragin. Julkinen kuuleminen, mutta tällä hetkellä, äh, tällä kertaa kuulemme häntä järjestelmäriskikomitean pääjohtajana. Eli annan suoraan pääjohtaja Mario Dragille sanan. Hyvä puheenjohtaja, arvoisat äh, valiokunnan jäsenet, hyvät naiset ja herrat. On suuri ilo olla täällä uuden valiokunnan edessä järjestelmäriskikomitean johtajana. Niille, jotka ovat aloittelijoita, niin minä sitten kiinnitän huomiota tähän tärkeän elimen päätehtäviin. Eli tässä tärkeänä on nyt elvyttää Eurooppaa terveemmän rahoitusjärjestelmän kautta. Ja kerron teille, mitä olemme saaneet nyt saatua aikaan. Eli no, viranomaiset ovat kovasti pyrkineet palauttamaan luottamusta pankkijärjestelmään stressitestein, joita Euroopan pankkiviranomainen valvoo ja myös suurten pankkien kaiken kattava arviointi on keskuspankin suorittama. Tässä järjestelmäriskikomitea on osallistunut merkittävästi merkittävästi tähän työhön ja laatinut stressitesteille makrotaloudellisen kehyksen. Ja nämä osoittavat siitä sen, miten pankit voivat vastata järjestelmäriskin kehitykseen. Ja tässä on kyse myös huonon käytöksen riskistä ikään kuin pankkisektorilla. Tämä tarkoittaa sitä, että pankit voivat saada sakkoja tai muita rangaistuksia, jos ne ovat rikkoneet sääntöjä. Tämä tarkoittaa sitä, että, että voi saada korkeatkin sakot, koska, muut, ja koska tämä vaikuttaa suoraan liiketoimintamalliin ja epävarmuuteen ja pankkien kannattavuuteen. Ja nämä riskit tulevat monista tekijöistä. Huono käytös usein on peräisin markkinoilta ja vaikuttaa myös järjestelmän kannalta merkittäviin pankkeihin ja sillä on selvä prosyklinen vaikutus. Tämä voi vahingoittaa myös rahoitusmarkkinoiden luottamusta ja myös rahoituslaitosten luottamusta ja se on kuitenkin rahoitusjärjestelmän toimivuuden kannalta merkittävä tuo luottamus ja siitä syystä on kehitetty vähimmäisvälineet pankeille, kun lasketaan mahdollisten virheiden kustannuksia paineen alla. Ja tämä, tarko- ta- tämä takaa vertailtavan pankkien välisen arvioinnin ja myös kaiken kattavan lähestymistavan ja suunnitelmallisuuden eri lainsäädäntökehyksissä. Ja tulevissa unionin laajuisissa stressitesteissä juuri noita sääntöjen noudattamatta jättämisiä tutkaillaan tarkoin. Ja erityisesti nyt sitten puutun tässä tähän järjestelmäriskipolitiikkaan unionipankkialalla. Ja erityisesti tässä on kyse pääoma, pääomavaatimusdirektiivistä ja asetuksesta, eli CD, CRD ja CRRstä, jotka ovat tulleet nyt voimaan ja ne suojaavat järjestelmän riskeiltä muun muassa syklien mukaan määriteltävin pääomapuskurein. Kesäkuussa 2014 Tuomisesta keskus, kes, kes, tämä komitea on osoittanut suosituksia näistä pääomapuskureista, jotka liittyvät juuri mahdollisiin menetyksiin, jotka syntyvät syklisestä järjestelmäriskistä. Ja näin kyse on kestävän lainan annon kehittämisestä ja siitä, miten viranomaisten täytyisi käyttää lainaa suhteessa bruttokansantuotteeseen kolmen pitkän aikavälin näkökulmasta. Ja me tässä myös on kyse muista indikaattoreista, joita pitäisi käyttää esimerkiksi pankkien rahoitusmarkkinoiden stressi, stressin arvioimisessa. Ja tätä taustaa vasten ensimmäiset maat ovatkin jo kertoneet komitealle tästä pääomapuskureista. Tämä on ensimmäis yksi prosentti Ruotsissa ja nolla prosenttia Tsekin tasavallassa, Slovakiassa ja yhdistyneessä kuningaskunnassa. Komitea on on myös antanut suosituksia jäsenvaltioille kansallisen järjestämän riskivalvontaviranomaisten kehyksen luomisesta. Ja tämä on auttanut luomaan kansallisen tason institutionaalista kehystä ja parantamaan myös järjestämän riskiin varautumisen varautumista. Yleisesti komitea on tyytyväinen suositusten täytäntöönpanoon, mutta kuitenkin rohkaisisi niitä valtioita, joissa täytäntöönpano vielä laahaa perässä, erityisesti Italia, Luxemburgia, Puolaa, Romania ja Espanjaa myös kehittämään kansallista lainsäädäntöään mitä pikimmin. Kautta unionin eri institutionaalisia malleja on otettu käyttöön. Monissa, monissa tapauksissa tämä tehtävä on keskuspankin harteille sälytetty niin kuin komitea on toivonutkin. Joissain tapauksissa on valvontaviranomaisesta kyse ja joissain tapauksissa hallituksen johtama komitea tai siis sitten hallituksen, hallitus suoraan tässä toimii. Jäsenvaltiot ovat aktiivisesti käyttäneet tätä uutta kehystä hyväkseen ja e, komitea onkin tutkailut noin 30 kansallista järjestelmäriskikein välinettä välineet näyttävät kahden tyyppisiltä. Niitä, jotka liittyvät liialliseen luoton, luotonannon, kasvuun ja velkaantumiseen – jotka näillä suurilta, suurissa pankkijärjestelmistä. Ja mainitsinkin tuosta puskurista. Tämä kuuluu ensimmäiseen kategoriaan. Tämä puskuri auttaa luoton kehityksen tarkkailussa ylipäätään, mutta se ei välttämättä kuitenkaan liity tietyille, tiettyjen sektorien, kuten kiinteistöpuolen lainojen valvontaan. Ja näin monet jäsenvaltiot ovatkin ottaneet käyttöön toimia, jotka erityisesti liittyvät kiinteistömarkkinoihin. Esimerkiksi Belgiassa ja Ruotsissa pankeilla pitää olla sivussa enemmän pääomaa juuri asuntolainoja varten. Jotkut toiset jäsenvaltiot, kuten Unkari, Irlanti ja yhdistynyt kuningaskunta puolestaan, ovat ottaneet tiukemmat kriteerit lainan ottoa varten, kuten luototusasteen rajoitukset ja tulojen suhte, suhde lainaan tasot. Toinen kategoria tarkoittaa liian suurten pankkien pankkien kysymystä. Eli kun on kyseessä sellaisista pankeista, joiden kaatuminen voisi kovasti, kovasti heilauttaa rahoitusjärjestelmän vakautta. Ja sellaiset jäsenvaltiot kuin Tsekki, Tanska, Kroatia ja Alankomaat ovat juuri tätä reittiä noudattaneet. Chair, honorable... Hyvä puheenjohtaja, hyvät jäsenet. Haluaisin lopuksi luoda katsauksen lyhyesti tulevaisuuteen. Nyt kun ne EU-laajuiset stressitestit on saatu valmiiksi, haluaisin korostaa riskejä, jotka ovat pankkisektorin ulkopuolella. Markkinaosallistujat ja viranomaiset kaikilla maailmassa ovat kiinnittäneet yhä enemmän huomiota riskiin, jonka mukaan tavanomainen syklinen epävakaisuus rahoitusmarkkinoilla saattaa keinotekoisesti olla laajentunut johtuen joissakin markkinan taskuissa olevasta riittämättömästä maksukyvystä. Maksupalvelu, maksuvalmiuspalvelut tyypillisesti ovat markkinan takaajien tarjoamia jotka pitävät näitä, vasten, näitä varten arvopaperiluetteloita, joita arvopaperitestitään käydään kauppaan niiden kanssa. Monet tekijät ovat johtuneet siihen, että arvopaperiluettelot ovat pienentyneet ja teknologian kautta markkinatakajat voivat esimerkiksi käydä no, nopeaa kauppaa ja suurempi kilpailu on johtanut alhaisempiin luetteloihin ja markkinatakausta. Nyt pidetään itsenäisenä bisneskeskuksena, eikä se aina kaikilla, kaikessa markkinataskussa ole voittoa tuottavaa. Kauppapaikkoja on nyt enemmän kuin ennen teknologian ja sääntelyn myötä, ja se merkitsee, että samaa luettelua käytetään useilla kauppapaikoilla, ja kullikan niistä on omat piirteensä maksuvalmiuspalveluiden kysyntä on kuitenkin kasvanut johtuen omaisuushoitajien merkityksen kasvusta sekä passiiviset ja aktiivisesti hallitut omaisuudet edellyttävät korkeampia maksuvalmiuspalveluja. Passiivisesti hallinnoidut strategiat, kuten e ETF, Siksi, koska omaisuuden hoitajien on seurattava markkinaliikkeitä ostamalla tai myymällä varoja aktiivisesti hallinnetusta, kun siellä on tendenssiä käydä kauppaa nopeammin. Tuloksena on tarjontaa vähemmän ja kysyntää enemmän ja tehokas markkinamaksuvalmius on ohentunut monilla markkinoilla. Yhteensidotut omaisuuserät helposti levittävät tällaisia likviditishokkeja. Viime viikkoina on ollut äkkinäisiä liikkeitä markkinoilla jotka alkoivat USAsta ja levisivät EU-hun. EJRK haluaa tutustua tähän tarkemmin ja toivon, että voin kertoa niistä myöhemmin teille. Lopuksi haluaisin kertoa, että tulemme e, varhaisessa vaiheessa ensi vuoden alussa julkaisemaan kertomuksen koskien valtiovelan ja valtiovelan altistuksia koskevasta sääntelykohtelusta. Minun käsittääkseni tämä on ainoa tutkimus, jonka virallinen instituutio on tehnyt koskien valtiovelka altistuksia ja niistä aiheutuvista järjestelmää ongelmista. Tämä tarjoaa hyvän katsauksen nykyiseen tulevaan sääntelypuitteistoon ja riskeihin sekä altistuksien ja riskeihin, joita pankeille ja vakuuttajilla on koskien näitä val- vast- va- velkoja. Kertomuksessa myös tunnistetaan mahdolliset vastaukset, joita politiikan avulla voidaan soveltaa keskipitkällä aikavälillä. Kiitoksia. Kiitokset hyvin tärkeitä ajankohtaisia asioita tässä, mutta ikävä kuulla meillä ei ole paljonkaan aikaa, joten pyytäisin kollegoita nyt suostumaan, että tämä on neljän minuutin maksimi ja jos mahdollista niin vähemmän puhuja ja Gorkis Kritos, ensimmäinen kysymys, olkaa hyvä. Thank you, Mr. President. I have two questions. Kiitos. Minulla on kaksi kysymystä Dragille. Onko vaarana se, että että valvotaan pankkisektoria laajalla tavalla ilman, että kuitenkaan samalla valvotaan varjopankkeja ja sillä tavalla lisätään järjestelmäriskiä. Toinen kysymys, miten sitten USA-viranomaisten politiikka, jolla, jossa annetaan suuria miljardisakkoja isoille USA ja Euroopan pankeille. Pitäisikö meillä olla tiukemmat säännöt Euroopassa, jotta voisimme välttää epäreiluja pankkitoimia, vai tulisiko meidän protestoida Amerikan suuntaan siitä, että he luovat lisää ongelmia Euroopan pankkijärjestelmän toimimiselle? Kiitos. Thank you. Well, certainly on your first question, certainly... No, eh, markkinaälykkyys on eh, osoittanut sen, että finanssisektori on siirtymässä Kreikassa pankeista äh, ei-pankkeihin. Jos katsotaan markkinoiden päätoimia tänä päivänä verrattuna pari vuotta sitten, niin nähdään, että markkinoilla on tullut uusia toimijoita. Esimerkiksi tällainen äh, ei-pankkitoiminta, siis ei-virallisia pankkeja ja vakuutusyhtiöitä toimimassa siellä. Ja sen lisäksi on tällaista ei-perinteistä esimerkiksi vakuutustoimintaa. Pari vuotta sitten keskityttiin hedge-rahastoihin, jotka olivat herkempiä ongelmille kuin odotettiin. Joten parlamentti on nyt työskennellyt näiden rahamarkkinarahastojen suhteen. Tästähän tuli suositus 2012, OTC-markkinat, johdannaismarkkinat. Ja on selvää, että meidän täytyy ottaa mukaan tähän agendaan kaikki mahdolliset markkinatoimet ja siihen liittyvää valvonta. Ei tässä ole kysymys äh, vain SRBstä, vaan äh, tämä huolenaihe, jonka osoititte, äh, on, me olemme tietoisia tästä koko maailman tasolla ja myös meidän tasolla. Toinen asia, tämä toinen kysymys on aika selvää, kun katsotaan, mitä viime aikoina on tapahtunut, niin on aika selvää, että ensinnäkin kun pankit käyttäytyvät väärin, se on todellinen ongelma. Ei sitä ole keksitty missään oikeuslaitoksissa. Toisekseen se, että nykyinen lainsäädäntö liittyen näihin kirjavaihtopankkeihin on hyvin monimutkainen. Kolmanneksi nämä kansainvälisesti sovitut sanktiot, niitä toimeenpanee eri oikeuslaitokset eri maissa eri tavalla. Niin, että globaalit pankit ovat erilaisten oikeudellisten järjestelmien ja eri järjestelmien täytäntöönpanojen ja erilaisten sakkojen alaisia riippuen siitä, missä asia arvioidaan. Joten tässä on todellakin paljon tilaa koordinoinnille globaalilla tasolla. Silloin kun nämä sanktiot laadittiin, nehän ovat kuitenkin tämä oikeudellinen asiakirja, niiden pitäisi sisältää myös näkemykset siitä, millä tavalla harmonisoidaan tai ainakin osataan, missä on nämä yhteensopivuudet ja millä tavalla ne saataisiin lähemmäksi toisiaan. Thank you. Kiitos. Sitten Jakob von Weisensek. Yes, thank you, Chair. Um, Kiitos puheenjohtaja. Hyvä Draghi. Niin olen ilahtunut siitä, että tässä puhuitte järjestelmän haavoittuvuudestakin. Tämä, tätä olisi varmasti kiinnostava meidänkin vielä tarkemmin tutkailla. Ja minä kiinnittäisin huomiota nyt stress testeihin, kun toimitte tuon järjestämä riskikomitean johtajana. Olette varmasti huomannut, että se ei al- oikeastaan alkuunkaan ollut alun perin päätöksessä mukana. Eli miten te nyt suhtaudutte näihin tuleviin tuleviin stressitesteihin, joihin ei tätä järjestelmäriskin puolta välttämättä ottaa huomioon. Ja sitten toiseksi minä luin tuon kertomuksen, jonka sain, tie, saimme tieteelliseltä neuvoantavalta komitealta ja siinä juuri kysyttiin, onko Euroopassa liikaa pankkeja. Se on julkaistu kesäkuussa. Valiokunnalla ei, te, komitealla ei varmaankaan ole ollut aikaa puhua tästä asiasta, mutta haluaisin kuitenkin tästä tätä siteerata. Eli e, tässä ei me ole ensimmäiset, joihin pankkisektori on ottanut yhteyttä viime vuosien aikana. Ja tässä on kehitelty SSM ja SSMR myöskin. Ja on kehitetty erinäisiä hoitokeinoja joitain keinoja olisi voitu käyttää, terapioita olisi voitu käyttää enemmänkin, joitakin ei ole käytetty alkuunkaan, jotta tämä pankkijärjestelmä saataisiin elpymään nykyisestä ö, jumiutumisen tilastaan. Ja yksityiskohtaisesti tässä sitten esitellään tätä nykytilannetta. Monet pankit ovat Euroopassa varsinkin suuret kasvaneet paljon suuremmin kuin bruttokansantuote ja myös yhdysvaltalaiset vastaavat pankit ja näin tässä pitäisi kehittää myös antitrust-lainsäädäntöä myöskin. Ja otin tämän esille, koska teen työtä pankin, pankkien rakenneuudistuslainsäädännön eteen ja tässä on aika paljon tätä, sit arvosteltu tätä koko järjestelmää ja onko komitea sitten samaa mieltä tämän äskeisen neuvoantavan tieteellisen komitean ö, tekstin kanssa näiden su, liian suurten eurooppalaisten pankkien ongelmasta? Number points. Toitte esille useita asioita. Ensinnäkin näistä valtion velkakirjoista, niin niitähän itse asiassa stressattiin näissä testeissä. Nyt on pohdittava, mitä tulevaisuudessa aiomme tehdä. Tästä on hyvin kiinnostava kertomus neuvoantavalta tieteelliseltä komitealta, joka julkaistaan ensi vuonna. Ja siinä ehdotetaan äh, mm, politiikan toimia, joilla voitaisiin vaikuttaa tähän liialliseen valtionvelka keskittymiseen Siihen liittyy myös tiukempia pääomavaatimuksia vaatimuksia ja diversifiointivaatimuksia, julkaisemisvaatimuksia ja, ja vakuutus sen osalta Solvenssi 2 viitataan. Tämä on erittäin tärkeää, koska olemme kokeneet, kuinka vakava voi olla valtiovelan ja pankkien välinen linkki meidän on myös ymmärrettävä se, että nämä muutokset, kuten myöskin muutokset kansainvälisessä vaihtoehdossa, joihin viittasin aikaisemmassa esityksessä, niin koskien sitä, kuinka käsitellään tätä liikearvoa eri pankeissa, kuinka näihin siirrettyihin vammaisuus eriin suhtaudutaan ja muihin asioihin. Näistä kaikista asioista on sovittava mahdollisesti maailmanlaajuisella tasolla niin, että ei luoda haitallisesti kilpailun vastaista ilmapiiriä Eurooppaan. Paljon työtä tarvitaan mielestäni Basel-komiteassa ja FSBssä kaiken kaikkiaan yleinen ilmapiiri ei ole mitenkään kielteinen näille muutoksille. Emme todellakaan ole saaneet tällaista vihamielistä vastaanottoa, mutta tarvitaan globaalisti yhdenvertaiset toimintaolosuhteet. Sitten tuo toinen kertomus, jonka mainitsitte, olen aivan yhtä mieltä kanssanne siitä, että tämä on erittäin hyvä kertomus. Siitä tullaan keskustelemaan. Meillä oli jo EKPssä konferenssi koskien tätä kyseistä kertomusta. Ja tutkimme sitä vielä, pohdimme sitä. Siellä on paljon välineitä, mutta tarvitaan vielä lisää, lisää täsmennystä. Uskon, että tässä on todella paljonkin totuutta sisällä. Kiitos. Kay Swinburne, seuraava puhuja. Thank you, President Draghi. As... Kiitos olen osa tätä neuvottelutiimiä parlamenttia, niin minä uskon, että G20 mandaatti laatia tämä raportti on hyvä ja tärkeä askel siinä, kun pyritään valvomaan ja myös hallinnoimaan tätä systeemiriskiä, mikä tästä voi syntyä. Mutta me keskitymme nyt CCPssä riskeihin ja teemme niistä ja keskitymme niiden näihin järjestelmäriskeihin. Finanssimarkkinoiden vakauden valvontaryhmä julkaisi raportin viime viikolla ja ehdotti, että TELAC, joka on tämä uusi järjestelmä, että monet että monilla panke, monet pankit ovat tässä, tämä on siis uusi, ja että millä tavalla meidän pitäisi nyt toimia? Pitäisikö meidän käyttää samanlaista pääomavälinettä, jolla huomioidaan mahdolliset tappiot? Well, the answer is yes. I, I Vastaus on kyllä. Olen aivan yhtä mieltä siitä, mitä sanoit. Tiilak on aivan keskeinen väline ja toimi, jolla voidaan vastata tähän too big to fail asiaan jotta voidaan varmistaa, että, että epäonnistumisessa tappiot menevät enemmän osakkeen omistajille ja velallisille kuin, kuin veronimaksajille. Tuen, tuemme kyllä tätä tappioiden absorbointikapasiteettia 16-20 prosenttia varoista tai mm, pilari yksi vaatimus myös mukana, kvantitatiivinen impakti, tutkimus ja niin edelleen. Kuten tiedätte, FSB on aloittanut kalibrointiharjoituksen ja teemme yhteistyötä tässä. Thank you. Sorry, can I just ask if you would apply that to the CCPs? Entä sitten CCP? Well, I actually... No minun pitäisi tämä tarkistaa, kyllä. Voisin sanoa, että on hyviäkin syitä tuolle, mutta kun FSB teki ehdotuksen, niin että sovellettaisiin tilakia CCP, en ole varma, onko näin. En usko. Mutta en ole asemassa, jossa voisin antaa lopullista vastausta. Thank you, Cora von Juenthoiten. Sitten uh, Kiitokset puheenjohtaja, kiitos Ragi. Pari kysymystä teille. Viime kuukausien aikana EKP on laskenut korkotasoaan lainoille ja myös tutkaillut näitä taseita vakuustaseita SPPV-ohjelmissa. Ja me olemme kuulleet erinäisiä spekulaatioita myös valtion velasta, erityisesti Italiassa ja Espanjassa olemme havainneet näiden joukkovelkakirjojen mm, lisääntyneen myönnön tuoton aikaansaamiseksi. Ja mitä mieltä te olette tästä mieltä? Entä Englannin pankki ja sitten Bundesbank, niiden, niiden kysymykset tässä yhteydessä. Ja tämä voisi sitten luoda uusia hintakuplia varsinkin periferiavaltioissa. Onko teidän mielestänne tämä suora uhka politiikassa? Ja sitten jos ajattelemme pääomavaatimuksia, joille jäsenvaltioilla on omia vaatimuksiaan, ja 2014 kesäkuussa saimme tästä kertomuksen aika monet, monissa yhteyksissä oli kyse järjen kansallisen tason puskureista, joita usein käytetään tavanomaisten puskurien sijaan. Ja tässä kyse on erityislaitoksista, jotka voivat ö, ö, aiheuttaa suuren järjestelmäriskin, mutta niihin nämä säännöt pureutuvat vasta 2016 lähtien jotkut jäsenvaltiot käyttävät näitä yleisesti ottaen useihin pankkeihin korvauksena normaalista vaatimuks- normaalien vaatimusten sijaan. Oletteko te huolestunut näistä tästä kehityksestä, minkälaisia välineitä pitäisi ottaa käyttöön, jotta SRBtä käytettäisiin oikein jäsenvaltioissa? Fact that the loose monetary policy... Se, että rahapolitiikka loisi suurempia riskejä finanssivakaudelle. Me olemme puhuneet tästä aikaisemminkin jo. Tästä on myös tehty oikeuden päätöksiä, mutta haluaisin nyt kuitenkin tästä ottaa erilleen kolme asiaa. Ensinnäkin on tiettyjä kategorioita, jotka ovat kaikkein altistuneimpia, varsinkin ne, jotka takaavat äh, kiinteät äh, tuotot. Tässä on kysymys esimerkiksi äh, eläkerahastoista ja henkivakuutuksista. Ja toisekseen on EU-maita, jossa on kiinteistöjen hinnat liikkuneet johtuen esimerkiksi Ähm, verotuksesta, korkomarkkinoista, rajoituksista, investointien puutteesta ja niin edelleen. Ja sen lisäksi äh, laki, äh, lainsäädäntö johtaa esimerkiksi siihen, että etsitään uusia tuottolähteitä Tällä hetkellä me emme kuitenkaan näe mitään järjestelmästä yliarvottamista. On paikallista yliarvottamista eh, esimerkiksi kiinteistömarkkinoilla tai erilaisia arvioita tietyistä tuottomarkkinoista, jotka me olemme tehneet tai IMF – mutta tällä hetkellä se ei kuitenkaan näytä mitenkään erityiseltä ongelmalta. Ja jos sitten katselemme, mitä viime kuukausina on tapahtunut, näemme, että näihin yliarvottamisiin on tehty korjauksia, joten meidän täytyy olla varpaisillamme. Mutta tämän sanottua, niin me uskomme, että meidän rahapolitiikkamme on hyvä ainakin meidän mandaattimme kannalta. Siis se on se, että meidän pitää pitää inflaatio alle kahdessa prosentissa ja riskit vakaudelle pitäisi hoitaa makrotalouden keinoin. Toinen asia on totta, että me olemme, on ollut käytössä tällainen järjestelmä ristipuskuri korvauksena tällaisille kotimaisille isojen pankkien puskureille mutta tässä on käytetty niitä helpoimpia keinoja. Taloudellisesti olemme samaa mieltä näistä toimenpiteistä, jota on käytetty suuria tappioita vastaan. Tätä on käytetty useissa maissa, Alankomaat yksi niistä. Kiitos. Thank you. I need... Uh, Kiitoksia. Kiitos. Ehkä meidän pitää nyt uh, ryhmitellä näitä kysymyksiä, koska Dragilla on myös lentokone, johon hänen on ehdittävä joten mahdollisimman lyhykäisesti. Seuraava kysymys eh, McCartilta, olkaa hyvä. Eh, Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia pääjohtaja Draghi. Olen uusi jäsen tässä valiokunnassa. Yritän saada vain nyt täyden käsityksen SRBstä ja sen roolista yksi yllättävistä asioista, kun ehkä liittyy siihen elimen, tämän elämän perustamiseen, kuinka läheinen tämä on EKPn kanssa ja se, että te olette EKPn pääjohtaja ja myös tämän komitean johtaja johtaakin minut kysymään tämän kysymyksen. Saattaako olla eturistiriitaa siinä mielessä, että EKPn päätökset voisivat joskus johtaa järjestelmän riskeihin, eikä niitä asianmukaisesti valvottaisi. Mehän aikaisemmin puhuimme Irlannin pankkikriisistä. Irlannissa oltaisiin kyllä vahvasti sitä mieltä, että EKPllä oli roolinsa aiheuttaessaan osaltaan tuon Irlannin pankkikriisin. Irlannin pankit varmasti lainasivat liikaa mutta myös EKPlla oli roolinsa erityiskysymys. Te aikoisin, aikaisemmin puhuitte siitä, että EKP tukisi pääomamarkkinaunionia. Näettekö te mitään mahdollisuuksia sille, että se lisäisi järjestelmän riskejä, jos näin on? Minkälaisia riskejä voi tulla ja kuinka niitä voidaan lievintää? Scott Cato. Kiitos. Sitten seuraava. Niin, ja tontin, mm, menetelmän mukaan aina nähtävästi pienimmät ryhmät saavat vähiten puheaikaa. No sitten kysymyksestä, niin Draghi, olette varmaankin Guardian-lehteä lukeneet tänään, lukenut tänäänkin ja nähnyt Cameronin puheenvuoron talo, maailman talouden varoituksista ja uskon, että tämä on totta, jos katsotte samaa tulostaulua järjestelmäriskikomiteassa ja näettekö tämän samassa valossa. Ja minä esittäisinkin seuraavat kysymykset, ensiksi poliittisen ja sitten vähän teknisemmätkin kysymykset. Sanoitte, että tuo luottamus varsinkin rahoituslaitoksessa on merkittävää. Onko teidän mielestänne se, että on kyse sitten euroalueesta tai euroalueen ulkopuolen puolen, poliittisten johtajien puheenvuorot, miten? Ja sitten jos ajattelemme euroalueen heikkoa kasvua ja näitä joukkovelkakirjalainoja, kun tämä on hyvin alhainen, alhaisella tasolla, niin luoko se luottamusta? Ja entä sitten nämä ristiriitaiset hintasignaalit? Miten niihin pitäisi suhtautua, kun markkinasignaalit näyttävät ajavan harhaan? Ja miten sitten ehdotetaan, miten, millaiset keinot muun muassa lopulta jää veromaksajien harteille maksaa tämä poliittinen hinta. Thank you, uh, Mr. Chairman. Uh, Kiitos uh, puheenjohtaja. Herra Draghi, minusta itse asiassa minä, minu, te säälitätte minua, koska te olette hieman niin kuin tuo lääkäri, joka joutuu hallinnoimaan kaikki lääkkeet ja antamaan ne hänelle ja silti vain potilas heikkenee. No, te puhutte nyt järjestelmän riskistä ja siitä, että tämä hallinnollinen puitteisto ei voi olla syklinen koska se voisi johtaa epätasapainoon. Mutta entäs sitten, kun tämä sykli lakkaa toimimasta ja sitten tuleekin tällainen pitkä äh, lamakausi, jopa menetetty kymmenen vuotta, koska tässä nyt on kysymys puuttuvista äh, tavallaan turvalausekkeista jo pitemmältä ajalta. Eli sen vuoksi esimerkiksi euroalue voi olla tällainen pitkä, pitkän aikavälin systeemisen riskin alue. Eli koska eihän tällä tavalla voida jatkaa, kuten te olette jo sanoneetkin. Thank you. I'll start... Kiitoksia. Aloitan viimeisestä kysymyksestä, jos sopii. Meidän ei pitäisi unohtaa sitä, että Kriisihän ei alkanut euroalueelta. Rahoituskriisi johtui löysä, löyhästä sääntelystä ja se alkoi aivan muista, muusta maasta, jonka aivan hyvin tiedätte, mistä on kysymys. No sitten tämä toinen kysymys. Onko siinä riitä, että minä olen sekä EKPn että järjestelmäkomitean, järjestelmäriskikomitean johtaja, en ole nähnyt kyllä y- tällaista ongelmaa. Voiko tulevaisuudessa näin käydä? Joulukuussa 2015 pohditaan uutta järjestelmää. No minähän olen siinä vaiheessa täysin teidän käsissänne. On tehty ehdotus, jonka mukaan nimitettäisiin järjestelmän riskikomitealle toiminnanjohtaja, jos järjestelmän riskikomitea edelleen pysyy EKPn katon alla, niin niin äh, varmaankin ajatus tästä uudesta hahmosta, toiminnanjohtajasta, jo, jonka valtuudet pitäisi tietenkin koordinoida nykyisen sihteeristön kanssa ja ekopen kanssa, mutta jos näin tehdään, niin sitten olisi varmasti järkevää, että järjestelmäriskikomitealla olisi edelleen sama johtaja, mutta kuten sanoin, olen täysin lainsäätäjien käsissä. Sitten omamarkkinaunioni, lisäisikö se järjestelmän vaaraa tällä hetkellä, jos katsotaan kokemuksiamme, niin itse asiassa juuri se, että ei ole ollut vaihtoehtoista rahoituskanavaa, joka on lisännyt kaiken kaikkien epävarmuutta, koska voi olla, että yksi kanava jumiutuu niin kuin tapahtui pankkilainauskanavalle. Samaan aikaan nähdään, että pääomamarkkinan kanavaa enemmän kuin kompensoi puutteet pankkilainauksessa sekä yritysten velkakirjojen että pääoma osakkeiden kautta reaalitaloudelle tuotilanne on varmasti parempi, että on useampi kanava kuin jos pitää nojautua vain yhden kanavan käyttöön. Sitten tämä toinen kohta, no, en nyt haluaisi esittää mitään tuomioita siitä, mitä ihmiset sanovat Ihmiset sanovat, mitä huvittaa. Nyt haluaisin nopeasti mennä tähän pääasialliseen riskiluetteloon, millaisia riskejä me näemme. Riski, riskikomitean näkökulmasta ensinnäkin makrotason vakavarainen haavoittuvuus, joka johtuu alhaisesta kasvusta, alhaisista koroista – korkeasta velkaantuneisuudesta kotitalouksissa, yrityksissä ja valtioilla. Nämä kaikki kolme yhdessä, alhainen kasvu, alhaiset korot, joka todella hakee tuottoa, ja sitten korkea velkaantuminen useiden talouden toimijoiden kohdalla – on tämä kokteili. Sitten globaali, globaalien markkinoilla uudelleen hinnoittelu saattaisi vaikuttaa tähän tuottohakuisuus ja riskihakuisuus saattaisi myös joillakin markkinaosoilla vaikuttaa. Nythän olemme aiko, elämme aikoina, joilla korot voivat muuttaa ja kuinka se sitten vaikuttaa talouteen ja kuinka talouden toimijat vastaavat näihin muutoksiin. Kolmas asia koskee vielä jäljellä olevaa haavoittuvuutta pankkien taseissa. Tästähän esitettiin juuri esimerkki koskien tätä käyttäytymistä koskevaa riskiä. Sitten kolmas elementti saattaisi koskea sitä, että valtion velkan kriisi syventyy. Kyllä tämä on varmasti riski ja se liittyy tähän toiseen kohtaan, jonka mainitsitte. Kuinka markkinat reagoivat nykyisiin valtion velkakirjojen hintoihin, ovatko ne järkeviä, heijastelevatko ne ajatuksia vai ei. No jos nyt hallitukset edelleen jatkavat julkisen talouden vakauttamista ja rakenneuudistuksia erityisesti, niin nykyiset hinnat kyllä heijastelevat nykyistä riskitasoa ja, ja näin ei ole epävakautta. Jos yhtäkkiä tilanne muuttuisi siis erityisesti rakenneuudistusten alueella ja ja kasvu olisi edelleen alhaista, niin silloin nykyiset hinnat eivät ehkä he, heijastelisi tätä tilannetta. Meillä saattaa olla vakuutusalalla rakenteellisia ongelmia erityisesti johtuen alhaista koroista. Ja saattaa olla niinkin, ja tästä pääsen toiseen kysymykseen, mitä täällä esitettiin, saattaa olla, että rakenteellisia haavoittuvuuksia on rahoitusmarkkinoilla, erityisesti näissä CCPssä keskusvastapuolissa, jotka juuri mainittiin. Luettelen tässä vain mahdollisia riskejä. Ei, me, ei se tarkoita, että nyt näemme, että nämä riskit toteutuvat, mutta jos nyt pohdit, että mistä seuraava riski saattaisi tulla, niin tässä nyt on luettelo mahdollisista syypäistä, mutta en, hän, eihän tämä tarkoita, että me nyt tällaisia riskejä tällä hetkellä näemme. Thank you. Kiitokset. Niin. Kyllä, kolmikantaneuvotteluissakin näistä on keskusteltu ja sitten Fanno, niin hyvää EKPn johtaja, niin neljännestä päivästä marraskuuta te olette vastannut juuri pankkivalvonnasta ja me olemme saaneet viimeisimmän pankkistressiarvion teidän mielestänne ja myös Nuin mielestä. Tämä on ollut suoranainen menestys. Mutta jos ajattelemme sitten tätä pilottihanketta järjestelmäriskien ennakoimiseksi euroalueella. Tässä on kolme eri instituutiota teidän vallassanne ja 2012 on hyväksytty monia erilaisia suosituksia, joiden, joiden, joilla shadowbankin toiminta kokonaan syyllistettiin. Ja voisitteko te selostaa meille mitä mieltä te olette nyt tästä korkean riskin shadowbanking-järjestelmästä, joka voi, olisi sitten muuttunut hyväksi talousjärjestelmälle? Ja minä haluaisin kiinnittää huomiota sitten vielä näihin vakausjärjestelmiin varsinkin finanssimarkkinoiden vakauden valvontaryhmään, joka on puhunut näistä suurista yksityispankeista, jos, muun muassa ranskalaisista pankeista, jotka eivät sitten seuraavaa välttämätöntä riskiä kestäisi. tämä näyttäisi nyt siltä kuin Kypros 2013, kun täytyy käyttää tuota, tuota velakirjojen arvon alaskirjausta ja näin kansalaiset sitten joutuvat kärsimään siitä, että oma pääoma menee pankkeihin pankin pääoman pönkittämiseen. Ja tässä täytyy miettiä tuota Basel kolmosen tarjoamaa lainsäädäntöä ja myös megapankkeja, jotka voivat 20 prosentilla kasvattaa pääomiaan välttääkseen Beilin järjestelmää. Miten teidän mielestänne pääomaa voidaan näin kasvattaa ja miten, mistä se rahoitetaan? kun te näin kehitätte yksityispankkipuolta, joka haittaa sitten sosiaalijärjestelmää ja kansalaiset joutuvat tästä kärsimään varsinkin työllisyysmarkkinat. Kiitokset. Last speaker, Gutmar Ja sitten äh, Hökmark. Kiitos. Välillä kun kuuntelee näitä keskusteluita, niin tulee sellainen olo, että, että parasta olisi, että meillä olisi pankkeja ollenkaan, koska silloin ei olisi enää minkäännäköisiä riskejä pankkisektorilla. Mutta jos meillä nyt kuitenkin pitää olla pankit, niin haluaisin mielelläni kuulla, millä tavalla meidän pitäisi tulkita teidän kokemuksenne stressitesteistä. Olisiko parempi, että meillä olisi enemmän pieniä pankkeja, enemmän pankkeja, pieniä pankkia tai koska tämä tehdään usein tämä vertaus, tai että meillä olisi niin kuin USAssa vähemmän rahoitusta pankkien kautta ja enemmän finanssi- tai rahoitussektorin vähemmän säädeltyä ja, ja valvottua rahoitusta sitä kautta. Thank you. On, on the first question. Kiitoksia tästä ensimmäisestä kysymyksestä. Jos nyt katsotaan, mitä pankkisektorilla on tapahtunut viimeisten seitsemän vuoden aikana kriisin alusta, 2007 vuoden lopusta alkaen, niin näemme, että monet asiat ovat muuttuneet. Sääntely on kirjoitettu kokonaan uudelleen, ja paljon tästä on jo täytäntöön pantukin. Paljon on toki vielä myös täytäntöön panematta, mutta suunta on nyt selvä. Pankkijärjestelmä on tänä päivänä sietokykyisempi kuin aikaisemmin. Viimeisin eh, esimerkki siitä on tämä teilläkin, jonka mainitsin. Sitten riskinhallintoon käytännöt ja kannustimet ovat myös syvällisesti muuttuneet pankkiteollisuudessa. Minä sanoisin, että jos nyt väitetään, että mitään ei ole tehty, niin se olisi kyllä liioittelua. Olen kuitenkin yhtä mieltä, että ei meidän pidä olla liian hyväisiä ja itse tyytyväisiä siihen, mitä on tehty, vaan on jatkuvasti valvottavaa tilanteen kehittystä, koska rahoituspalvelu, teollisuus on mitä tahansa muuta, mutta paitsi vakaa staattinen teollisuuden ala. Nyt toki huomio on kiinnostunut tähän ei-pankkisektorille, varjopankkisektorille – stressitestit tarjosivat hyvin vahvaa näyttöä euroalueen pankkisektorin terveydentilasta ja nyt ensimmäistä kertaa se tarjosi myös paljon parempaa äh, harmonisointuja määritelmiä, esimerkiksi määritelmä näille järjestämättömille lainoille. Meidän on varmastikin parannettava käytäntöjäämme te- niin, että äh, pääoma toimet olisivat paremmin määriteltyjä. Tässä on ensinnäkin liikearvon määrittely, toinen on äh, näiden vastattujen omaisuuserien määrittely ja sisäiset äh, luokitusmallit, joita pankit, erityisesti suurimmat pankit käyttävät. Tämä osittain vastaakin kysymyksen Ranskan pankkeja, koska niidenhän ei ollut liian vähän pääomaa näiden stressitestien mukaan. Pankit kyllä toimivat olemassa olevien sääntöjen mukaan. Tämä on vasta alkua pitkälle päivälle ja matkalle ennen kohti yhtä valvojaa ja yhtä käytäntöä, valvonnan käytäntöä kaikkialla euroalueella. Sitten viimeinen kysymys tehokkuus koski pieniä ja suuria pankkeja. Tämä on hyvin vaikka kysymys. On varsin selvää, että jos pankki on pieni, niin järjestelmävaikutukset varmasti luultavasti ovat pienempiä kuin mikäli, jos pankki on hyvin suuri. Samaan aikaan on osoitettu, että tiettyyn kokoon asti tapahtuu mittakaava säästöjä, ja kattavuus säästöjä niin, että saadaan tarjottua reaalitaloudelle parempia ehtoja, parempaa hintaa, parempaa neuvontaa ja tekniikkaa ja niin edelleen. Kuitenkin tietyn pisteen jälkeen koko järjestelmästä tulee vain liian kompleksi ja hyvin vaikeasti hallinnoitava ja myös järjestelmälle paljon riskialttiimpi. Joten tämä on vaikea juttu osittain vastaus riippuu myös siitä, keneltä kysytään. Jos kysytään pieneltä, pekoritykset pitävät pienistä pankeista, koska ne ovat lähempänä asiakkaita, ne ovat lähempänä maata, jossa tehdään työtä, mutta myös siksi, että, että tässä on tällainen suhteellinen voimapeli myös pelissä, kun taas suuri, suurten pankkien kanssa pk-yritykset tuntelevat olevansa pieniä ihmisiä suuressa maailmankaikkeudessa. Kuitenkin pienet pankit eivät aina tarjoa niin paljon palveluja. Toinen näkökohta, jota on pohdittava, ja tämä liittyy myös siihen, mitä aikaisemmin kysyttiin, nimittäin, että onko euroalueella liikaa pankkeja vai eikö. Tämä on osittain sama kysymys. Nythän on myös pohdittava sitä, mikä hinta on pankkijärjestelmällä, joka muodostuu lähinnä pienistä pankeista. Joissakin maissa on satoja pieniä pankkeja ja jokaisella pankilla on johtokunta ja siinä on viisi tai 19 henkilöä. Ja usein johtokunnat ovat kovin poliittisia ja poliittisoituneita. Johtokuntien jäsenten palkat ovat varsin huomattavia, yli 100 000 euroa ainakin. Ja nämä kaikki ovat kustannuksia, jotka tulevat loppupeleissä asiakkaan maksettaviksi. Joten tämä kysymys on kyllä hyvin monimutkainen ja tätä muuten järjestelmäriski komiteakin tarkastelee. Kiitoksia. Thank you very much, President. Kiitokset äh, oikein paljon pääjohtaja Draghi, me odotamme mielenkiinnolla teidän tulevia raporttejanne, jos täällä jo hieman olette paljastaneet asioita. Seuraava kuuleminen järjestelmäriskikomitean pääjohtajan kanssa tulee tapahtumaan vuonna 2015 ja päivämäärä ilmoitetaan teille myöhemmin. Thank you, colleagues. Let's move to the next point of agenda. Kiitos kollegat. Siirrytään esityslistan seuraavaan kohtaan. Vaikka haluaisinkin myös kommentoida, että tässä toisessa kuulemisessa oli ehkäpä enemmän uutta kuin toisessa, mutta toimittajat olivat jo lähteneet, niin heillä meni se ohi suun, mutta meiltä ei. Siirrytään kohtaan kuusi esityslistalla. EUn kilpailupolitiikkaa koskeva vuosikertomus. Esittelijä on Morten Messerschmidt. Ja annan välittömästi hänelle puheenvuoron. Thank you. Thank you, Chair. That's very kind. Kiitos puheenjohtaja. Niin, tietenette, että tämä on meidän kertomuksemme komission tekstiin kilpailupolitiikasta 2013. Me ole, meillä on aika moiset logistiset rajoitteet vastata näihin, mutta haluaisin kiinnittää huomiota kuitenkin merkittävimpiin lukuihin meidän kannaltamme joihin on valiokuntana vastattava. Minä lyhykäisesti viittaisin muutamiin kohtiin. Minä olen jo käynyt aika monen kanssa ja varjoesittelyn kanssa hedelmällistä keskustelua ja toivon, että myös muutkin seuraa tämän viikon aikana voin tavata saadaksemme välitysratkaisun aikaiseksi ja myös sitten suuren joukon tämän tekstin taakse. Se on merkittävää sekä poliittisesti että myös käytännön kannalta, koska nämä monet kysymykset ovat juuri komission yksivaltaisen toimivallan asioita. Joten jos me haluamme jollain tavoin vaikuttaa politiikkaan, niin siksi meidän on osoitettava aika laajaa yhteisymmärrystä tästä asiasta eli siksi kompromissi hengessä toimimme. Ja minä olen jo tavannutkin juuri nimitetyn komission jäsenen ja sain saan olla juuri hänen maastaankin kotoisin ja siksi on helpompi asioista keskustella ja hän on jo saanut tämän luonnoksen ja koko komite- koko valiokuntaa haluaa kuunnella ja myös tehdä yhteistyötä kanssamme. No, minä sitten selostaisin muutamaa kohtaa luonnoksessa. Ensiksi yksi merkittävistä kysymyksistä on rahojen ja varojen jakokomission sisällä. Me kaikki tiedämme, että kilpailukyky on hyvin merkittävä markkinoiden oikein toiminnan kannalta ja myös tiedämme, että jotkut yksityispuolen toimijat ovat, jo, niillä on omia varojaan käyttää ja erityisesti kiinnitän huomiota näihin edeltäviin spekulaatioihin ja sakkoihin, joita komissio, jotka komissio määritteli edeltäviin käytänteihin nähden kilpailukannalta tällaista ei voi hyväksyä, joten meillä täytyy olla riittävä varojen määrä komissiossa myös fuusioita arvioida ja valtion apua käsitellä. Ja tätä on käsitelty osassa kaksi kertomuksessani. No niin. Myös merkittävää on kiinnittää huomiota valtion tukikysymyksiin. Nekin ovat aika suurella, suur, suuressa osassa komission kertomuksessa. Ei pelkästään rahoitusmarkkinoiden kannalta valtion tuesta pankeille pankkikriisiin ja kriisin yhteydessä, mutta myös kohdassa kuusi kiinnitän huomiota parlamentin jo aiemmin esille ottamaan kysymykseen rakennerahastojen ollessa kyseessä. Ja komissio on esittänyt uutta asetusta myös alueellisen valtion tuen kehykseen ja meidän täytyy arvioida juuri sitä, miten tämä todellisuudessa toteutuu, mutta joka tapauksessa valtiot ja muut julkiset rahastot käyttävät varoja ja se on hyvin merkittävää markkinoiden kannalta kaiken kaikkiaan, ja se on yksi merkittävimmistä tekijöistä tällaisessa kertomuksessa. Ja sitten antitrust-lainsäädännöstä monet tässä valiokunnassa ovat hyvinkin kiinnostuneita tästä asiasta ja olen korostanut erityisesti kohdassa yhdeksän sitä, miten tarvitsemme selkeämpiä suuntaviivoja ja aikarajoja ja avoimuutta ja muodollisia oikeuksia näissä eri hankkeissa tällä toimivallan alueella ja erityisesti kun kiinnittämme huomiota tuohon Google-tapaukseen, mutta myös sitten muihinkin tapauksiin, on syytä vaatia tiukempia ja tunnetumpia sääntöjä. Ja sitten kohta 12 Siinä puhutaan tuosta kehityksestä erityisesti, ja se, sekin on aika selvästi analysoitu tuossa komission arviossa, ja energiapuolella on edelleenkin ongelmia, aika moisiakin tiettyjen maiden tiimoilta ja varsinkin kun ne eivät ole hyväksyneet tuota kolmatta energiapakettia ja siksi on ongelmia olemassa energiamarkkinoilla. Se on pirstaloitunutkin ja tätä, tätä ei voida hyväksyä ollenkaan energiasektorilla. Ja toiseksi näistä digitaalimarkkinoista. Siellähän on valtavasti kasvun mahdollisuuksia ja siksi se on ollut suuri poliittinen kysymys myös Euroopan vaaleissa ja myös kun komissio on tätä käsitellyt, niin se on yksi merkittävimmistä maamerkeistä komission uudessa ohjelmassa. Ja kannattaa mainita siitä myös se, että tämä on minun selvitysmuistiossani niin paljon tarkemmin esitettynä. Meillähän ei ole nyt niin paljon mahdollisuuksia jaaritella näissä itse, itse leipätekstissä. No sitten kiinnittäisin myös meidän muodolliseen toimivaltaamme huomiota ja meidän realistiseen todelliseen mahdollisuuteemme osallistua komission työhön. Uskon, että uusi komission jäsen haluaa, ja, haluaa kuunnella meitä avoimesti ja tavata myös meitä niin kuin edellisenkin komission jäsenen kanssa oli, mutta ehkä tässä nyt on sitten mahdollisuuksia saada hänet myös työryhmiin tai erityiskeskusteluihin, erityiskysymyksistä. Tätä ainakin täytyy pyrkiä toteuttamaan ja uskon, että uuden komission jäsenen kanssa voidaan tehdä hyvää yhteistyötä ja aikataulusta seuraavaa. Eli nyt meillä on tämä viimeinen kieliversio kyseessä ja 10 päivää on aikaa kaikille tarkistuksille. 27. marraskuuta on tuo aikaraja. Sitten varjoesittelijöiden kanssa kokoustan ja joulukuussa joko täällä tai Strasbourgissa lyhykäisesti kerron teille jatkosta ja sitten äänestämme tätä, tässä otetaan myös IMKON huo, teksti huomioon, mutta äänestys on 27. päivä tammikuuta ja tämä menisi sitten helmikuun täysistunnon kokoukseen. Kiitokset esittelijälle. Ja nyt sitten välittömästi puheenvuoro varjoesittelijälle. Kolme minuuttia per. Ensimmäinen Werner Langen, olkaa hyvä. Kiitos kilpailupolitiikka on todellakin yksi näistä Euroopan unionin painopisteistä, eikä se ole mitään viime vuosien keksintö, vaan se löytyy jo Rooman perustamissopimuksesta. Eikä sitä unohdeta, vaan se vain aina välillä tuodaan esiin silloin, kun on laittomia valtion apuja jäsenvaltioissa tulee ilmi. Sen vuoksi meidän täytyisi nyt huolehtia siitä, että EUn komissio vahvemmin huolehtisi omasta kommunikointivelvollisuudestaan, teen tästä tarkistuksen, niin että aktiivista kilpailupolitiikkaa pidettäisiin sisämarkkinoiden peruspilarina – sosiaalisessa markkinataloudessa. Ja tämä lukee myös perustamissopimuksissa, että Euroopan unioni on, on markkinatalous, joka, jossa on vapaa kilpailuoikeus. Ja tämä on se, mihin meidän tulee pyrkiä. Siihen eh, herra Messerschmidt, tämä, tätä ei ole vielä Messerschmittin eh, mietintöluonnoksessa ja haluaisin sen mielelläni tähän mukaan. Meillähän on eh, näitä taustoja aikaisemmilta vuosilta. Ramon Tremosa ja Baldesin mietintö viime vuodelta on ehkä tämä kaikkein paras lähtökohta eteenpäin. Se hyväksyttiin parlamentissa ja siinä oli mukana kaikki ne avoimet kysymykset, joista vuosien aikana on keskusteltu. Ja sen vuoksi vuosi myöhemmin tästä mietinnöstä meidän on vaadittava komissiolta tasetta siitä, mitä on saatu aikaiseksi ja mitä ei. Ja tämä sektori, e, sektorikohtaiset näkemykset, niitä täytyy vielä hieman täydentää. Olen valmistellut tähän paljon tarkistuksia sen vuoksi, että Euroopan parlamentin päätös kilpailupolitiikasta on meidän kannanottamme erittäin tärkeän Euroopan unionin poliittisen poliittiseen päätöksentekoon, jossa meillä ei ole kuitenkaan päätöksenteko-oikeutta, tai ainakin vain hyvin rajallinen. Sen vuoksi minusta on erittäin tärkeää, että tässä mietinnössä on vaatimus uudelle komission jäsenelle tuoda esiin hänen suuntaviivansa ja uudistamispyrkimyksensä ei ainoastaan jäsenvaltioille, vaan aikaisemminhan Rooman sopimuksessa, kun ei ollut Euroopan parlamenttia, niin silloin kaikki tehtiin neuvostossa, mutta että nyt tämä kaikki täytyy päättää läheisessä yhteistyössä Euroopan parlamentin kanssa. Minun mielestäni tämän täytyisi olla se normaali menettelytapa suuntaviivoille ja kaikille päätöksille tulevaisuudessa. Ja tämä täytyisi ottaa myös huomioon tässä mietinnössä. Sitten toinen kysymys Minusta meidän täytyisi ottaa huomioon artikla 101-9 yksityiskohtaisemmin. Messerschmitt viittasi valtion tukiin. Totta, se on erittäin tärkeä aihe, koska se voi aiheuttaa kilpailuvääristymistä vääristymistä ja valtiolliset eh, instituutiot eh, eivät mielellään päästä eh, Eurooppaa mukaan. Tästä on paljon esimerkkejä. Tätä täytyy nyt sitten näissä suuntaviivoissa tarkentaa. Sitten on myös fuusioitumis, yhdistymiskieltoja ja kysymys relevanttien markkinoiden markkinaosuuksista ja sen lisäksi kartellikielto ja hintasopimuskielto, jotka molemmat ovat tärkeitä kuluttajille Viime vuonna tätä käsiteltiin hyvinkin tarkkaan ja sieltä löytyy varmasti tukea ja apua tähänkin mietintöön. Sitten äh, kilpailu. Viranomaisella on tuhat, ainakin tuhat pätevää, pätevää työntekijää ja minä en lähtisi kyllä lisäämään rahaa siihen, että sinne lisätään henkilökuntaa. Kiitoksia. Anteeksi, minun pitää pyytää, että kollegat pysyvät kolmen minuutin puheenvuorossa, koska muuten joudumme keske- keskeyttämään, kun tulkit joutuvat lähtemään. SND Tivotsani. Uh, the... Kiitoksia, koitan pysyä näissä kolmen minuutin määräajoissa. But, uh, but uh, really it's not just a, uh, a uh, polite ei tämä ole oikeastaan kohteliaisuudesta, mutta haluaisin todella kiittää herra Messerschmittiä tästä esityksestä. Meillä on kyllä toivoa sille, että saadaan hyvää tuki tälle paitsi tässä alussa, niin että myös lopussakin. Ja eikä varmaankaan pelkästään parlamentissa, vaan myös hyvin laajallakin yle, laajallekin yleisölle tämä näyttäytyy hyvänä. Olen sitä mieltä, että Nyt tilanne on todella se, että Euroopassa kilpailu ei ole se ala, josta saamme eniten tyydytystä, mutta haluaisin korostaa kolmea merkittävää asiaa, joita me pidämme avainasioina SND-ryhmässä. Ensinnäkin haluaisimme antaa mahdollisimman suuren roolin digitaalisille yhtenäismarkkinoille ja niihin liittyville asioille, koska meidän mielestämme tämä on se todella, tämä on se kone mahdolliselle uudelle kasvulle ja työpaikoille innovaatiolle. innovaatioille. Nyt haluaisin korostaa myös sitä, että SND ei ole kovin innostunut tukemaan minkään tyyppisiä aloitteita, joissa ei kunnioiteta PK-yritysten etuja. Ja myös tämän mietinnön kautta haluaisimme antaa uutta voimaa sille alalle. The element is that, uh, uh, we... Toinen tärkeä asia koskee siitä, että meidän on puhuttava myös korruptiosta joko yritysmaailmassa tai jopa liittyen hallitusdimensioonkin. Sitten kolmas asia. Tämä on ehkä yksi kaikkein tärkeimmistä asioista meille. Se koskee sitä, että kilpailu ei ole ainoastaan yritysten onnellisuuden takia, vaan kyllä siitä pitäisi olla kuluttajien hyvinvointiin vaikuttu, vaikutusta kaikilla kunnioituksella, kaikkia sosiaalisia näkökohtia. Ajatellen tässä siis lyhyesti ne asiat, jotka haluaisimme vielä selkeämmin mietintä. Kiitoksia. Thank you, Ramon Tremosa. Kiitos sitten Ramon Tremosa. Thank you very much, Mr. President. Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvät kollegat, aivan ensiksi haluaisin kiittää esittelijää hänen tekemästään työstä. Minun mielestäni tämä avaa oven hyvin kiinnostavalle keskustelulle monilla aloilla, joita voimme syventää sitten tarkistusten myötä. Olen tietenkin yhtä mieltä tästä ajatuksesta, joka koskee parampaa ihmisten resurssien käyttöä, kilpailussa. Tämähän oli ajatus ja silloin kun minä olin esittelijä, olen iloinen, että jatkat täs, tällä alalla. Tässähän emme puhu siitä, että virkamiesten määrää lisättäisiin, vaan että resurssit jaettaisiin paremmin, koska olemme huomanneet, että jossakin tapauksissa joillakin, joillakin monikansallisilla yrityksillä on enemmän henkilökuntaa kuin kilpailupääosastolla. Uh, I will also table amendments on state aids to banks. Sitten pankkien valtion tuista minun mielestäni mm, kilpailupääosasta pitäisi olla tässä paremmin mukana. Joissakin jäsenvaltioissa on ollut keskittymistä pankkisektorilla, esimerkiksi Espanjassa. Jotkut pankit ovat joutuneet sulkemaan ovensa kolmella suurimmalla pankilla on 80 äh, prosenttia markkinoista. Ja no kuitenkin luototus pienenee pk-yrityksille. Kun näin on, niin meidän on perehdyttävä näihin tietoihin ja katsottava, että äh, kilpailupääosasto analysoisi mahdollisia linkkejä ähm, pankkisektorin keskittymisen ja pk-yritysten luototusten välillä. Kuten viimekin vuonna olen valmis siihen, että kilpailulla avaudutaan pk-yrityksille, ja huomaamme, että sillä on kilpailusta puutetta. Kilpailukertomuksessa puhuimme liikennesektorista joissakin jäsenvaltioissa. Tilanne on sellainen, että kansallisten satamien ja lentoasemien äh, tilanne on keskitetty ja monopolisoitu Tämä mielestämme vahingoittaa yhdenvertaisia kilpailuolosuhteita. Joissakin jäsenvaltioissa satamat ja lentokentät eivät voi keskenään enää kilpailla, eivätkä sitten kilpailla muiden maiden infrastruktuurin kanssa. Minun mielestäni kilpailupääosastolla pitäisi olla tässä sanansa sanottavana. Sama pätee energia-alalle. Olemme huomanneet, että että jäsenvaltioiden ero välillä hintaerot kasvavat, joka vaikuttaa suoraan kilpailukykyyn. Teen tästä asiasta tarkistuksen ja toivon, että, pääosa, että kilpailupääosasto voisi asian analysoida. Edelleen direktiivi, joka koskee myöhästyneitä maksuja, Hallitus ja julkinen sektori ei aina kaikissa jäsenvaltioissa maksa laskujen 30 päivän määräajassa. Sitten digitaalisesta agendasta tulen tekemään tarkistuksia samassa hengessä kuin viimekin vuonna. En ole poliittisesti korrekti, tulen tekemään tarkistuksia Googlesta ja pyydän, että esittelijäkin on poliittisesti epäkorrekti tässä asiassa. Tiedän, että ei pitäisi mainita jäsenvaltiota tai yrityksiä, mutta mielestäni Google, Googlen antitrust-tapaus on hyvin tärkeä pk-yrityksille ja kuluttajille, Euroopan yrityksille kaiken kaikkiaan. Meidän pitäisi olla komissio, antaa komissiolle mandaatti jatkaa tätä asiaa. Mainitsimme Googlen viime vuonnakin ja saimme valtavasti tukea, 604 ääntä puolesta. Kaikki suurimmat parlamentin ryhmät tukevat sitä, joten miksipä emme tekisi samoin tänäkin vuonna. Paloma Lopez. Paloma Lopez. Buenas tardes y gracias. Niin, hyvää iltaa vain. Seuraavat sanat. Eli nämä kilpailupolitiikan tavoitteiden pirstaloituminen, jos ajattelemme Euroopan elpymistä, emme ole samaa mieltä. Ei, ja tässä kyse on pikemminkin kysynnästä kuin tarjonnasta. Jo, me emme saa muuten aikaan minkäänlaista kasvua. Ja kilpailupolitiikkaa täytyy koordinoida muiden unionin tavoitteiden kanssa, varsinkin jos ajattelemme työllisyyttä ja valtioiden tuottavuutta. Ei kannata tukia ollenkaan nyt rankaista, jos ajattelemme laivaa, rakennusalaa ja kaivosalaa, kun pyritään pitämään työllisyyttä yllä sellaisilla alueilla, joissa työttömyyttä on kovasti, kuten Espanjassa koska muuten epävakautamme koko taloutta ja toivomme, että tässä tätä sääntöjen purkamista ei nähtäisi pelkästään esteenä. Ja jos ajattelemme tätä finanssikriisiä ja sektorin vapauttamista ja kansainvälisiä sopimuksia ja miten se vaikuttaa sitten siihen, miten heik- haavoittuvuus, haavoittuvuus lisääntyy. Ja erityisesti kiinnittäisin huomiota muun muassa työolosuhteiden heikenemiseen ja myös kuljetusalan vapautumiseen. Ja me olemme huomanneet, miten ikävä kehitys sielläkin on. Ja tässä tekstissä pitäisi muistaa myös tuo elintarvikeketju vuodelta 2013 ja myös väär, tuon vahvan markkina-aseman väärinkäyttö. Ja myös täytyy kiinnittää huomiota selkeään esimerkkiin komis, Espanjan pelastuspaketissa. Me olemme kovasti tyytymättömiä siihen, miten esimerkiksi Espanjan energiatilanne on joutunut kärsimään. Suoranaisia skandaaleja on tullut. Tästä luodaan epä, oikeudellista epävarmuutta. Talous ei kehity vihreään suuntaan. Ja tässä on selviä esimerkkejä mm, siitä, miten sähkölaskut, fiktiiviset sähkölaskut, fiktiivisten sähkölaskujen näkökulmasta esimerkiksi kastoryrityksen piirissä. Ja minä haluaisin kiinnostuneena kyllä keskustella sekä esittelijän että varjoesittelijän kanssa myöskin ja voin myös esittää tarkistuksia. Danke, ich Deutsch Kiitos. Kiitän esittelijää esittelijää hänen esittelemästään mietinnöstä. Tämän pohjalta voidaan lähteä varmasti eteenpäin. Siinä on asioita, joita voidaan parantaa ja täydentää ja olen erityisen iloinen siitä, että tässä on myös liikenne ja että tässä ei ole mukana ainoastaan kilpailupolitiikka, vaan oikea, oikeudenmukainen myös. Tämä reilu kilpailu koskee minun mielestäni kaikkea, koska minä ainakin ymmärtäisin sen niin, että työntekijät, haluat työntekijät, kansalaiset, ympäristöt, niillä kaikilla olisi hyötyä äh, kilpailupolitiikasta. No, vihreänä luonnollisesti puhun äh, ympäristöstä. Viimeinen äh, tai edellinen kilpailu asioista vastaava komission jäsen sanoi, että päätöstä ydinvoimaloiden tukemisesta ei vielä ole tehty ja kaksi tuntia sen jälkeen se kuitenkin julkaistiin. Nyt meillä on se ongelma seuraavassa komissiossa, ja meidän täytyy miettiä, millä tavalla teemme tällaista eh, kilpailun vääristymistä, eh, kuten esimerkiksi energiamarkkinoilla on toimittu, sitä ei voida hyväksyä, ja se täytyy ottaa mukaan myös tähän mietintöön. Muun muassa se, että eh, saako ydinvoima haitata kilpailua kestävien energioiden kohdalla sillä tavalla kuin se nyt tekee. Toinen liittyy sitten näihin äh, verohelpotuksiin ja äh, siihen, että verohelpotukset, äh, ovatko ne laillisia. No, Luxemburghan on myös yksi esimerkki veron kierrosta. Veropolitiikka Euroopan unionissa mitä me siinä teemme tai emme tee, niin se vaikuttaa kuitenkin meidän budjetteihimme. Se ajaa kansallisvaltioiden budjetit kuralle. Ja sitä me emme voi hyväksyä. Euroopan parlamentin pitäisi luoda järkevät perusedellytykset ja senkin tulisi olla tässä mietinnössä mukana. Ja luonnollisesti komissio tarvitsee siihen myös henkilökuntaa niin, että offensiivisesti voitaisiin käsitellä tällaisia tapahtumia. Tässä tarvitaan myös oikeudellisesti koulutettua, juristisesti koulutettua henkilökuntaa. Kiitos. Thank you. Now I, Mr. Intveld, but... Kiitoksia sitten Rova Intveld. Yksi minuutti, olkaa hyvä. Ei enempää. No, yritän hyvin nopeasti Minulla oli kaksi asiaa, jotka haluaisin laittaa tarkistuksen. Nämä ovat oikeastaan kysymyksiä enemmän. Yksi asiasta koskee tätä laksliiksiä ja, ja näitä verotussääntöjä, joita komissio tutkii valtion tuen näkökulmasta. Paljon kilpailupolitiikka on hajautettu tai ainakin sen täytäntöönpanoa kansallisille kilpailuviranomaisille. Ja nyt haluaisin oikein ymmärtää, kuinka tämä oikein toimii. Tutkivatko he kansallisia verotustuomioita. Sitten aivan toisen tyyppinen kysymys. Muutama vuosi sitten meillä oli niin sanottu Bosman-tuomio jalkapallon pelaajista. Tämä nyt ehkä liittynyt kilpailupolitiikkaan, mutta se liittyy pikemminkin liikkumisen vapauteen. On muitakin tapauksia, jotka eivät ole ehkä niin korkean profiilin tapauksia, ne ovat vähäisempiä, jotka liittyvät ammatilliseen urheilun, urheiluun, äh, ammattiurheiluun. Tämä on talouden harjoittamista. Kansainväliset urheiluliitot vaikuttavat asettavan rajoitteita jäsenurheilijoille. Tiedän, että tästä on valitus tehty komissiolle. Pohdin vain, onko komissio valmis harkitsemaan äh, tapausta, jota he pitävät ehkä vähäisempänä vai, vai noudatetaanko periaatteita tasavertaisesti? Viitosesten esittely. Thank you, Chair. Kiitos puheenjohtaja lyhyesti. Niin Langen otitte merkittäviä asioita moniakin esille. Varmasti saamme niistä sovun aikaan. En ole varma siitä, pitääkö meidän puhua komission viestintästrategiasta, mutta jos näin toivoo EPP, niin eiköhän niin voida toimia rahastoista. No minua viime vuoden kertomus kovasti innosti ja on todellakin syytä korostaa tätä asiaa niin kuin viime vuonnakin. Eli edelleenkin näistä sanamuodoista päästä yhteisymmärrykseen ja olisi hyvä esittää avoin kysymys komissiolle siitä, mitä saavutuksia on saatu aikaan ja mikä sitten on tämä jatkuva arvioinnin tila, missä oikein ollaan nyt menossa. Joten kiitos näistä kommenteista. Ja seuraavaksi sitten kiitokset kommenteistasi ja korruptiosta sanoisin, että meidän täytyy aika varovaisesti asia esittää tai sitten ei alkuunkaan. Eli joko meillä on konkreettisia tapauksia, joihin haluamme kiinnitämme huomiota, tai sitten esitämme yleis huomion korruption ongelmasta ja sen vaikutuksesta kilpailupolitiikkaan, mutta uskon, että me pääsemme yhteisymmärrykseen tästä asiasta ja Raymond. Eli ketä, kuka pitää tässä nimetä ja ketä ei. No, uskon, että löydämme tässä sitten yhteisymmärryksen, kuten viime vuonnakin. Ja minua, minä sanoisin, että tämän tyyppisessä kertomuksessa, kun esitämme näkemyksen siitä, missä meillä ei ole varsinaista muodollista toimivaltaa suhteessa komissioon, niin varovaisinta olisi olla äh, tuomitsematta ja arvioimatta mitään avoinna olevia tapauksia. Jos mitään ei ole tapahtunut kuitenkaan viime vuoteen nähden, niin ehkä te- tekstimuotoilu ei sitten ole ollut riittävän vahva. Mutta katsotaan, mitä muutoksia tähän voitaisiin saada aikaan. Ja sitten liikennepuoli, Ramon otti senkin esille. No se onkin mukana no, kahdessa johdantosan kappaleessa 19 ja 20. Ja tämä vastauksena myös sitten Jibolle siitä, kenen kenen, kenet me haluamme tavoittaa, jos ajattelemme muun muassa tuota sosiaalista dumpingia ja niin poispäin. Kuluttajien edustajana on varmasti reilua sanoa, ettei ole mitään todellista kuluttajien edustustoa unionissa, mutta parlamentti sinänsä totta kai voi toimia tässäkin tehtävässä, joten siinä mielessä olen samaa mieltä. Ja energia-asioista olen samaa mieltä kuin täällä kuultiin, ja sitten maksuviivästyysdirektiivistä, miten tahansa sitten kilpailukyky vaikuttaa, niin siitä voidaan sitten keskustella varjoesittelijöiden tapaamisessa. Ja LuxLeaksia ei ole tässä mukana, koska minun täytyy tämä tekstini välittää ennen kuin se ilmaantui tiedotusvälineisiin parlamentti varmasti esittää kantansa tästä asiasta ja ylipäätään taksi verojen veronkierrosta. Sehän vaikuttaa huikeasti kilpailupolitiikkaan se kuuluu pikemminkin tuohon valtiotukijärjestelmään, mutta tietysti myös muuhun muu, laajemminkin se vaikuttaa. Ja monen otteeseen on juuri kiinnitetty huomiota siihen, että täytyy saada aikaan selvät arviot tästä suhteessa Luxemburgiin ja myös vero-ongelmiin siellä. Ja sitten Bosmanin päätökseen sen tunnen hyvin. No, ei tämä tullut käynyt mielessäni, mutta miksei. Joten voimme ottaa tämän ammattiurheilukysymyksen myös mukaan tähän tekstiin katsotaan kuinka paljon näitä eri aloja voidaan ottaa tähän mukaan, mutta kuitenkin sihteeristö on asettanut tietyt rajoitukset tähän, vaikkei se sitten vaikuta tarkistusten määrään, joten minä ehkä itsekin voi tarkistuksia voin ryhtyä laatimaan, mutta toivon, että saamme tässä merkittäviä maamerkejä esitettyä tässä eh, tekstissä ja kiitos kaikille osallistumisesta. No, meidän täytyy nyt lopettaa haluaisin ehdottaa, että me järjestämme keskustelun tästä vielä sitten, kun meillä on tarkistukset. Ja tästä, tähän tulee taatusti ainakin 500 tarkistusta. Ja ennen kuin ne on arvioitu, emme voi järjestää varjoesittelijöiden kokousta. Eli siirretään tämä ensi vuodelle. Okay. The deadline for amendment. Kiitoksia tarkistusten määrä jättämisen määräaika 27.11. kello 12 ja sitten 21. tammikuuta ne tarkastellaan, äänestetään 22. päivä ja täysistunto on toivottavasti 25. helmikuuta kokous on päättynyt. Tapaamme seuraavan kerran maanantaina Strasbourgissa 24. päivä kello puoli kahdeksalta illalla.